Good afternoon, dear colleagues. I... Hyvää iltapäivää, kollegat. Haluaisin avata iltapäiväisen kokouksemme. Meillä on tiivis esityslista ja harvinaisen pitkä kokouskin tänään. Tänään olemme kello seitsemän asti, mutta Suomen tulkit tiedottavat, että Suomen tulkaus päättyy 18.30 eikä kyllä. Suomea voi puhua sen jälkeenkin. Eli kukaan vastusta esityslistaa, se hyväksytään. Ja vielä kerron, että meillä ei ole Iirin eikä kroatin kielellä tulkkausta tänään. Ja sitten me äänestämme 16.20. Toivottavasti teillä on kaikki kortit mukana. Meillä on myös radio ja TV ryhmä Tanskasta puheenjohtaja. Olen hyväksynyt sen, että he nauhoittavat kokousta. Ja sitten ensimmäinen kohta esityslistalla. Kuten tiedätte, viime keskiviikkona 20. tammikuuta parlamentin puhemies totesi, että eräs ryhmä oli pyytänyt esityslistalle otettavaksi Tanskan tuleva päätös liittyen uusiin toimenpiteisiin turvapaikanhakijoita varten puheenjohtaja totesi, että liitevaliokunta täytyy ensin ottaa kantaa asiaan ennen käsittelyä täysistunnossa. keskustelun jälkeen täysistunto päätti äänin 188 puolesta, 8 vastaan, 37 tyhjää, että tämä tulee tämän päiväisen kokouksen esityslistalle. Eli maanantaina 25. tammikuuta. Valitettavasti puheenjohtaja ei voi olla paikalla tänään. Hän edustaa meitä epävirallisessa kokouksessa Amsterdamissa – hän on päättänyt ottaa kuitenkin tämän esityslistan luonnokselle ja kutsunut Tanskan hallituksen edustajat paikalle. Toivotankin tervetulleeksi tänne herra Christian Jensenin, ulkoministerin ja rouva Inger Stöiberin, maahanmuutto, kotouttamis- ja asuntoministerin, molemmat Tanskan hallituksesta. Kiitos siitä, että hyväksytte meidän kutsumme näin lyhyellä varoitusajalla puheenjohtaja niin ikään kutsunut varapuheenjohtaja Timmermansin, joka ei voi olla paikalla tänään, mutta hän on kutsunut tänne edustajaksi herra Stephen Ryanin. Ja jotta voimme pitää kiinni aikataulusta, myös ajatellen äänestysten toimittamista, ehdotan seuraavaa järjestelyä. Ensinnäkin pyydän, että Tanskan hallituksen edustajat puhuvat 10-15 minuuttia kertoakseen suunnitellusta toimenpiteistä. Sen jälkeen puheenvuoron saa komissio 5-7 minuuttia. Sen jälkeen ovat vuorossa ryhmät, ensin koordinaattorit, kaksi minuuttia kullekin kysymyksiä ja kommenttia varten. Koordinaattoriten jälkeen puheenvuoron saavat jälleen Tanskan hallituksen edustajat, jotta he voivat vastata ja jos aikaa jää, käymme läpi vielä toisen kysymyskierroksen. Haluan kuitenkin vielä tähdentää, että meidän täytyy pitää kiinni aikataulusta, koska muutoin emme selviä muista kohdista. Eli pitemmittä puhetta annan puheenvuoron Tanskan hallituksen edustajilla. Herra Jensen, olkaa hyvä. Madam Chair, thank you very much for inviting us. Kiitos puheenjohtaja, kiitos paljon tästä kutsusta. Vaikka tämä oli lyhyellä aikavälillä, mielelläni esittelen Tanskan uudistusehdotukset yhdessä kollegani kanssa. Viime vuosina Euroopan parlamentti on tärkeä foorumi käydä julkista keskustelua ja vuoropuhelua Euroopassa. Siksi olemme täällä mielellämme tänään. Tämä antaa meille mahdollisuuden selittää Tanskan hallituksen turvapaikkapolitiikkaa ja kuulla arvon jäsenten kantoja täällä Euroopan parlamentissa. Toki ilomielin vastaamme kysymyksiin tässä mielessä. Tanska on jo aina ollut eurooppalaisten arvojen ja ihmisoikeuksien aja, ja me olemme pyrkineet eurooppalaisiin ratkaisuihin siirtolais- ja pakolaiskriisissä. Tanskan hallitukselle on tärkeää se, että jotta ei syntyisi aloitteesta nyt väärinkäsityksiä, me haluaisimme esitellä tämän kantamme tanskaksi, jotta voimme hyvin täsmällisesti ja yksityiskohtaisesti esitellä uudet ehdotuksemme. Puhun siis tanskaa. Lad mig indledningsvis sige et par ord om de store udfordringer på asyl- og migration. Haluaisin aluksi sanoa muutaman sanan niistä suurista haasteista, joita meillä on turvapaikkapolitiikassa ja pakolaispolitiikassa. Viime vuosina olemme nähneet monia sotia ja kriisejä. Ei vähiten naapurialueellamme Ukrainassa, Irakissa, Syyriassa. Samanaikaisesti monissa maissa on ollut hankala taloudellinen kehitys. Siksi monet ihmiset, monet nuoret lähtevät hakemaan parempia mahdollisuuksia. Tämä johtaa siihen, että miljoonaa ihmistä on tullut yli ulkorajojemme vuonna 2015. Komissio arvioi, että vielä puolitoista miljoonaa saapuu Eurooppaan vuonna 2016. Suuresta ihmismäärästä on siis kyse. Siksi tilanteemme Euroopassa on hankala ja tämä asettaa paljon painetta maidemme suuntaan. Me tunnemme kaikki haasteet, jotka olemme kokeneet sekä ulko- että sisärajoillamme, johtuen suuresta pakolaismäärästä. Siirtolaisia, pakolaisia tulee meille paljon, heitä näkee rautatieasemilla kävelemässä moottoriteillämme. Tätä ei kukaan olisi voinut kuvitella muutama päivä sitten – Olemme tilanteessa, joka vaatii yhteisiä ratkaisuja. Ilman yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja, eurooppalaisia yhteisiä vastauksia emme voi ratkoa niitä ongelmia, joita kohtaamme nyt. Nämä ratkaisut eivät ole yksinkertaisia helposti löydettävissä. Euroopan parlamentilla on oltava rakentava rooli tässä yhteydessä. Meidän on löydettävä yhteisiä ratkaisuja. Kaikki on ratkaistava tehokkaasti. Tämä koskee myös Tanskaa ja Tanskan hallitus suhtautuu hyvin vakavasti tähän. Tanskan yhdestä viidestä maasta maailmassa, joka kantaa vastuunsa vähintään 0,7 prosenttia kehitysapua. Tätä rahaa on käytetty humanitaarisiin kriiseihin on pyritty tukemaan monia muita maita. Ja tämä tarkoittaa myös maa apua pakolaisille ja niille naapurimaille, joihin kohdistuu vaikutuksia pakolaiskriisistä. Tanskan hallitus syyskuussa 2015 päätti sadasta miljoonasta eurosta yhteisiin eurooppalaisiin siirtolaishankkeisiin. Tanska osallistuu aktiivisesti työhön ennen Valettan huippukokousta ja sen jälkeen, jotta voitaisiin saada läheinen yhteistyö meidän ja muiden maiden välillä. Varmasti kaikki näkevät, että Tanska pyrkii yhteisiin kansainvälisiin ratkaisuihin, ottaen huomioon, miten monimutkaiset haasteet meillä on edessämme. Nyt antaisin puheenvuoron kollegalle, joka puhuu yksityiskohtaisemmin tästä aloitteesta. Kiitos. I would, uh, first like... Kiitos. Haluaisin ensin kiittää teitä kutsusta käyttää puheenvuoro tämän päivässä kokouksessa. On ilo olla paikalla ja antaa teille yksityiskohtaisempaa tietoa niistä aloitteista, joita Tanskan hallitus on tehnyt maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikassaan. Toivon, että voin selkeyttää asioita ja antaa teille täsmällisempää käsitystä Tanskan hallituksen poliittisista valinnoista. Aivan niin kuin kollegani mainitsi, on tärkeää, ettei synny väärinkäsityksiä meidän aloitteistamme. Näin ollen haluan käyttää puheenvuoroni tanskan kielellä. Käytän tämänpäiväistä kokousta hyväkseni, jotta voisin antaa lisätietoa Tanskan hallituksen tekemistä poliittisista toimista ja ehdotuksista. Kaksi tointa aivan erityisesti on herättänyt mielenkiintoa ja myös kansainvälistä huolestusta. Ensinnäkin aloite, jolla pyritään takavarikoimaan turvapaikanhakijoiden varoja ja myös ehdotus lykätä perheen yhdistämistoimia. Haluan ensin käsitellä sitä, mitä Tanska on tehnyt, jotta voimme ratkaista nämä nykyhaasteet. Haluan käsitellä myös hieman sitä, miten otamme vastaan Tanskaan turvapaikan hakijat. Tanska nähdäkseni antaa huomattavan panoksen, kun pyrimme vastaamaan tämän päivän maahanmuutto- ja turvapaikkahaasteisiin. haasteisiin Kaiken kaikkiaan kokonaisuutena Tanska on ottanut vastaan yli 21 000 turvapaikanhakijaa vuonna 2015. Se on yksi kymmenestä EUn jäsenvaltioista, joka on ottanut eniten äh, turvapaikanhakijoita per capita. 15 000 turvapaikanhakijaa tuli vuonna 2014 ja tänä vuonna odotamme 25 000 tulevan maahamme. Tämä on ainakin ennakoitus siis budjetin näkökulmasta. Tanskaan tulee suuri määrä turvapaikanhakijoita sekä absoluuttisina numeroina että myös per capita PKT-pohjaisesti laskettuna. Me olemme yksi niistä maista, joka tarjoaa eniten humanitaarista apua. Sen takia voimmekin sanoa, että Tanska todella tekee oman osansa vastatakseen näihin yhteisiin haasteisiin. Tanska tarjoaa kansalaisilleen ja asukkailleen sosiaalietuuksia, ilmaisen koulutuksen alan yliopiston saakka sekä myös työttömyyskorvausta työttömille. Niin ikään otamme vastaan turvapaikanhakijat asianmukaisesti niin, että todella voimme varmistaa, että heitä kohdellaan kunnioituksella ja he saavat kunnon apua – asuntoasioihin esimerkiksi silloin, kun hakevat turvapaikkaa maastamme. Heitä autetaan myös kotoutumaan tanskalaiseen yhteiskuntaan. Ne, jotka saavat sitten oleskeluluvan, saavat tukea kielen oppimiseen, asuntoasioihin ja he saavat myös lääketieteellistä apua, hoitoa, koulutusta, aivan niin kuin muukin väestö Tanskassa. Me haluamme kohdella turvapaikanhakijoita ja pakolaisia asianmukaisesti ja kunnioituksella. Tämä toteutuu myös kansainvälisissä vertailuissa. Kun me autamme pakolaisia ja turvapaikanhakijoita, niin kyse on perusperiaatteista hyvinvointiyhteiskunnassamme. Me autamme niitä, jotka eivät itse pysty elantoaan saamaan kasaan. Kyse on perusperiaatteista. Ne, jotka voivat elantonsa saada, niin eivät saa sitten valtion tukea. Tämä on perusperiaate, ei pelkästään Tanskassa, vaan myös monissa muissa jäsenvaltioissa. Haluan myös korostaa sitä, että tämä periaate pätee sekä Tanskan kansalaisiin että turvapaikanhakijoihin Tanskassa. Hyvinvointijärjestelmämme tukee taloudellisesti turvapaikanhakijoita ja tällä on selkeät taloudelliset vaikutukset silloin, kun turvapaikanhakijoiden määrä näin dramaattisesti nousee. Näin hian IMFn tekemän tutkimuksen tuloksia, jossa todetaan, että turvapaikkamenot ovat koko EU:ssa toiseksi korkeimmat maassamme, kun katsomme prosenttilukuina BKT suhteutettuna. Haluan korostaa tätä, koska on tärkeää muistaa, että kun me teemme turvapaikka- ja maahanmuuttoalalla aloitteita, niin tämä on syytä muistaa. Monet Euroopan maat ovat muuttaneet turvapaikkalainsäädäntöään ja ovat tehneet myös muutosehdotuksia vuodelle 2016 tämän suuren määrän takia. Monet muutkin maat ovat tiukantaneet turvapaikkapolitiikkansa tai ovat näin tekemässä. Lukuisat maat ovat tämän välttämättömän muutospaineen alla tehneet tämän tyyppisiä ratkaisuja. Huomattavia muutoksia siis on päätetty toteuttaa ja tämä pätee myös Tanskaan. Kun otamme huomioon taloudellisen paineen, jonka tämä suuri turvapaikanhakijoiden määrä asettaa Tanskalle hyvinvointivaltiolle, niin hallitus on katsonut, että on välttämätöntä esittää aloitteita tällä alalla, jotta voimme tätä painetta pienentää. Jotkut aloitteet ovat sitten olleet sellaisia, että ne ovat aiheuttaneet laajaa keskustelua ja myös jossain määrin väärinkäsityksiä. Erityisesti joulukuussa tehtyn, tehdyn aloitteen pohjalta haluan kiittää vielä valiokuntaa siitä, että meillä on tilaisuus tulla antamaan lisätietoja tästä hankkeesta. Tämänpäiväinen keskustelun kohtana oleva hanke on tulossa Tanskan parlamenttiin huomenna. Se on saanut laajaa tukea parlamentissamme ja ne puolueet, jotka tukevat tätä hanketta, edustavat neljää tärkeintä ryhmää myös Euroopan parlamentissa. Sitten muutama sana lakiehdotuksesta, jonka tarkoitus on takavarikoida turvapaikanhakijoiden varoja. Silloin kun turvapaikanhakijat tulevat Tanskaan hakemaan apua, silloin kun heidän tapaustansa ja hakemustansa käsitellään, ja jos heidät sitten, hyväksy, heidät sitten hyväksytään pakolaisina Tanskaan, jos heillä on varoja mukanaan, niin heidän täytyy maksaa omasta ylläpidostaan. Tällä hetkellä turvapaikanhakijan on kerrottava viranomaisille, missä määrin heillä on mukanansa sellaisia varoja, joilla heidän aiheuttamansa kulut voidaan kattaa. Lakiehdotus, joka ehdotettiin 10. joulukuuta, antaa Tanskan viranomaisille mahdollisuuden tutkia turvapaikanhakijan matkatavarat ja omaisuus, jotta voidaan tarvittaessa takavarikoida varat. Ja tällä katetaan turvapaikka käsittelyn aikainen ylläpito. Tämä ei tarkoita tietenkään sitä, että kaikki omaisuus turvapaikanhakijalta takavarikoitaisiin, vaan säännöt ovat oikeudenmukaiset, reilut ja totta kai kunnioitamme myös yksilöitä. Ehdotuksemme on varsin yksinkertainen. Haluamme noudattaa samoja sääntöjä turvapaikanhakijoihin ja myös Tanskan kansalaisiin. Silloin kun kyse on varoista, niin, niin erona tässä on se, että turvapaikanhakijat voivat pitää itsellään varsin suuren osuuden varoistaan. Kun turvapaikanhakijalla on mukanaan käteistä rahaa, niin hän voi pitää 10 000 kruunua itsellään – noin 1300 euroa käteisenä rahana. Ja ylimenevä osuus sitten otettaisiin, jolla maksetaan majoitus- ja ylläpitokustannuksia. Jos heillä on muuta omaisuutta mukanaan käteisen rahan lisäksi, niin henkilö voi säilyttää itsellään siis aina 10 000 kruunun saakka omaisuutta, mutta jos sitä on enemmän, niin sitten tämä osuus takavarikoidaan, jolla katetaan ylläpitokuluja. Tanskan näkökulmasta katsottuna 1300 euroa tai 10 000 kruunua on oikeudenmukainen kynnysarvo, kun huomioimme ne luvut, jotka on mainittu esimerkiksi kansainvälisissä tiedotusvälineissä. Muissa maissa on samantapaisia säännöksiä. Samantapaisia rajoituksia on esimerkiksi noin 750 euroa on joissakin maissa käytössä. Jos on kyse sellaisesta arvotavarasta, jolla on erityinen tunnearvo yksilölle, niin ne totta kai jätetään takavarikoinen ulkopuolelle. Tässä tulevat kyseeseen esimerkiksi vihki- ja kihlasormukset. On syntynyt ikävä väärinkäsitys, kun väitetään, että Tanskan viranomaiset takavarikoisivat tavaroita, joilla on aivan erityinen tunnearvo hakijoille Tanskassa. Näin ei todellakaan ole. Haluaisin korostaa sitä, että ulkomaiset, ulkomaalaiset, jotka vastustavat takavarikointia, niin he voivat viedä asian sitten tanskalaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi monet turvapaikanhakijat tuovat mukanaan vain vähän tavaroita ja hyvin vähän käteistä rahaa. Nämä he voivat säilyttää, mutta meistä on oikeudenmukaista ja kohtuullista, että ne turvapaikanhakijat, joilla on mukanaan riittävästi varoja, joutuvat oman asumisensa ja äh, ruokansa, ylläpitonsa kustantamaan, jos heillä siihen varaa on. Lopuksi haluan vielä korostaa, että poliisin mahdollisuudet äh, käydä turvapaikan hakijan luona ja tutkia tavarat. Tätä ei tulla laajentamaan. Tällä hetkellä voidaan tutkia jo matkatavarat ja vaatteet, jotta voidaan henkilöllisyys varmentaa. Lakiehdotus, joka nyt on tehty, toteaa, että poliisi käyttää samoja menettelyjä, menettelytapoja, jos heillä on, jos turvapaikanhakijoilla on varoja, arvotavaroita mukanaan. Sitten ehdotus yhdistämisen viivyttämisestä, viivästyttämisestä, kun kyse on tilapäisestä suojelusta ja siitä, että ei ole pidennetty oleskelulupaa yhden vuoden jälkeen, niin tällainen tilapäinen suojelu myönnetään henkilölle – joka saa taatun suojan sillä perusteella, että tilanne kotimaassa uhkaisi turvapaikanhakijan turvallisuutta. Meillä on nykyiset säännöt, joiden pohjalta vain 20 prosenttia saa tällaisen tilapäisen suojan turvakseen. Säännöt eivät päde niihin ihmisiin, jotka saavat pakolaistatuksen EUn pakolaissopimuksen mukaisesti. Tai jos vaarana on se, että karkotustapauksessa ihmisten turvallisuus olisi vaarassa. Perheen yhdistäminen niiden osalta, joilla on jatkettu tätä tilapäistä suojelua, niin käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisen kolmen vuoden aikana perheen yhdistämiseen ei olisi mahdollisuutta. Kaikissa tilanteissa perheen yhdistäminen tarkoittaisi sitä, että edelleenkin tätä sääntöä noudatetaan. Tanskan viranomaiset siis toteuttavat tapauskohtaisen, yksilökohtaisen tutkinnan Tanskan kansainvälisten sitoumusten mukaisesti ja niitä kunnioittain. Perheen yhdistäminen on mahdollista sitten, kun kansainväliset sitoumukset sen, sitoumukset sen mahdollistavat. Olemme tutkineet kaikkia näitä määräyksiä hyvin tarkkaan yksityiskohtaisesti ja katsomme, että järjestelmä on kansainvälisten sitoumustemme mukainen. Haluaisin todeta puheenjohtajalle ja myös valiokunnan jäsenille, että nykyinen tilanne, jossa suuri määrä pakolaisia ja turvapaikanhakijoita – tulee rajojemme ylitse asettaa maamme suuren paineen alaiseksi. Ei ole nopeita, helppoja ratkaisuja, vaan on tarpeen kaikkien kantaa yhteinen vastuu sekä kansallisesti että Euroopan tasolla. Nämä toimet ovat korostaneet Tanskan hallituksen toivetta päästä yhteisiin ratkaisuihin ja toivon, että uudet aloitteemme näin selkeytyvät myös muiden silmissä ja yleinen lähestymistapa maahanmuuttoon ja pakolaisiin näin selkenee. Puheenjohtaja, mielellämme vastaamme kysymyksiin valiokunnalta tai teiltä, jos niitä on. Ja mielellämme kuuntelemme myös kommentteja ja näkemyksiä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti alustuksesta. Ja sitten seuraavaksi komissio, herra Ryan, joka on sisäasioista vastaavan pääosaston johtajaa. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös Tanskan edustajille selvityksistä liittyen suunniteltuihin toimenpiteisiin, jotka viakkoin hyväksyttäneen Tanskassa. Alustavasti minä toteaisin seuraavaa. Komissiolla ei ole vielä tilaisuutta paneutua sen seikkaperäisemmin suunniteltuihin toimenpiteisiin Tanskassa. Totta kai me aikanaan tutustumme hyväksyttyihin toimenpiteisiin. Komissio kyllä ensin toteaisi muistutuksena myös valiokunnalle, että Tanskaa ei sido turvapaikkalainsäädäntöön. Dublinia ja Eurodac-asetuksen lukunottamatta. Niiden mukaan Tanska sitoo enemmänkin kansainvälinen oikeus kuin EU-oikeus. Siksi Tanskaa eivät sido myöskään direkti, joka liittyy vastaanottooloihin, eli minkälaisia oloja pitäisi turvapaikanhakijoille tarjota. Tämä koskee myös muita vastaavia välineitä meidän turvapaikkalainsäädännössämme. Komissio kuitenkin toteaisi, kuten Tanska itsekin on tähdentänyt, että Tanskaa sitoo kuitenkin kansainvälisen oikeuden velvoitteet, varsinkin 51 Geneven yleissopimus ja ihmisoikeussopimus. Komissio totesi myös, että varsinkin mitä tulee omaisuuden takavarikkoon, nämä kansainväliset säännökset toteaisivat, että takavarikko voi noudata kansainvälistä oikeutta vain siinä tapauksessa, että se on oikeasuhtainen ja välttämätön. Komissio mieltä rauhoittaa totta kai Tanskan edustajien alustukset – niin, niissäkin todettiin, että pyritään noudattamaan täysimittaisesti kansainvälisiä velvoitteita sekä omaisuuden takavirokossa että perheenyhdistämisen siirtämisessä. Lisäksi komissio toisi siis esille sen, että kun turvapaikkasäännöstö sitoo jotain jäsenvaltiota, niin siinäkin tapauksessa Eli vaikka olisi kyse jäsenvaltiosta, jota turvapaikkasäännöstö velvoittaa, niin tämän tyyppinen takavarikko käytäntö edellyttäisi yksityiskohtaista tarkastelua komissiossa. Varsinkin ajatellen vastaanottoloja koskevaa direktiiviä. Komissio toteaa, että direktiivin nojalla on olemassa mahdollisuus – että jäsenvaltio voi tarveharkintaa harjoittaa turvapaikanhakijan kohdalla. Kun ajatellaan myös aineellisia vastaanottooloja, niin voidaan katsoa, onko hakijalla riittävästi varoja selvitäkseen esimerkiksi terveydenhuollosta tai ylläpidostaan. Sitten vielä yleisempi kommentti komission puolelta. Nimittäin komissio on varsin hyvin ymmärtää nämä valtavat haasteet, joita kaikissa jäsenvaltioissa on, myös Tanskassa. Tanskan edustajat juuri kertoivatkin, että turvapaikanhakijoiden määrä viime vuosina Tanskassa on ollut korkean puoleinen verrattuna ylipäätään jäsenvaltioihin. Jos lasketaan määrä asukasta kohden varsinkin. Komissio ymmärtää myös sen, että turvapaikkajärjestelmää ei pidä väärinkäyttää EU-ssa niin, että vähennettäisiin kannustumia ihmisiltä, joilla ei ole oikeutta suojeluun ja tulla Euroopan unioniin. Ehkä voitaisiin myös ylipäätään vähentää kannustimia turvapaikanhakijoilla jäsenvaltioiden kesken, ettei tule toissijaista liikkumista. Mutta komissio kuitenkin myös korostaisi sitä, että turvapaikanhakijat ovat usein haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Heillä mahdollisesti mukanaan olevat arvoesineet ovat usein ainoa omaisuus, jonka he ovat onnistuneet pelastamaan – ennen kuin ovat lähteneet pakoon alkuperämaastaan, paiten vainoa tai sotaa. Nämä tekijät on syytä tarkkaan pitää mielessä, kun mitä tahansa politiikkaa harjoitetaan niin sen valtiossa. Kiitos. Thank you. Kiitos, herra Ryan. Sitten seuraavaksi koordinaattoreiden kierros. Minä nyt toistaisin, minkä jo totesin keskustelun aluksikin. Ensin kuullaan siis koordinaattoreita kustakin poliittisesta ryhmästä, kaksi minuuttia per nuppi. Sen jälkeen vastaavat ministerit. Jos aika jää, niin siinä tapauksessa käymme läpi toisen kysymyskierroksen. Toistan tämän nyt siitä syystä, että tähän mennessä meillä on jo 13 puheenvuoropyyntöä. pyyntöä. Minä luettelen nämä nyt ja suljen luettelon näin ollen. Nyt luettelon ja luen sen. Katsotaanpa sitten, jos aika ei ole You have to understand it. Niin tiedän, täytyy osata ymmärrystä. Dinelli, Mrs. Valero, Mrs. Lauristin, Mrs. Intfeld, Mrs. Mr. Peterson, Mrs. Okan, Mrs. Post, Mrs. Gomez, Mr. Voigt, Mr. Michel, Mrs. Jolie, Mrs. Corazza Beard, Mrs. Kienge and Mr. Jurek. So, uh, I don't... Eli, en tiedä, jääkö teille aikaa, todennäköisesti ei, ainakaan kaikille riittävästi aikaa. Mutta jokainen voi auttaa tässä puhumalla tiiviisti ja lyhyesti. Ensin koordinaattorit ja sitten Rova Metsuola kansan puolesta. Thank you, Madam Chair. Um, I... Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin sanoa, että minusta tuntuu meidän ryhmämme usko, että konteksti on tässä keskustelussa tärkeää. Olemme kaikki kuulleet tarinoita, jotkut ovat huolestuttaneet meitä kaikkia, mutta jos ei muuta, niin tämä keskustelu auttaa selvittämään tosiasioita, Kuten te sanoitte, ministeri, että Tanska oli yksi maista, joka otti eniten vastaan pakolaisia, eniten syyrialaisia turvapaikanhakijoita per capita viime vuonna. Olemme nähneet myös, että Tanska ottaa YK kiintiö pakolaisia osana ohjelmaa, ja vaikka teillä on opt-out EUn turvapaikkapolitiikasta, kuten komissio on juuri selvittänyt, Tanska vapaaehtoisesti osallistua näihin EUn siirto-ohjelmiin, vaikka kaikki maat eivät osallistu. EPPn puolelta sanoisin, että meidän lähtökohtamme on se, että turvapaikanhakijoita samoin kuin muita on kohdeltava ihmisarvon mukaisesti. Se on tärkeää. Kuten kuulimme, viranomaisilla on velvollisuus huolehtia siitä, että turvapaikanhakijat saavat tarvittavaa tukea, kun turvapaikan hakemusta käsitellään Eli heistä huolehditaan heidän perustarpeistaan asuntoterveydenhoito. On huolehdittava sitä, että ne, jotka todella apua tarvitsevat, sitä riittävästi saavat. Tanska hyvinvointivaltio perustuu siihen periaatteeseen, että niillä, joilla ei ole riittäviä varoja huolehtia, itsestään on oikeus saada tukea viranomaisilta valtiolta. Kuitenkin niillä, joilla on muita varoja, on velvollisuus huolehtia itsestään. Tämä koskee esimerkiksi työttömiä tanskalaisia samoin kuin siis turvapaikanhakijoita. Minä en halua puolustella tai keskustella näistä Tanskan säännöistä yksityiskohtaisesti, mutta olemme varmasti samaa mieltä siitä, että kunhan keskeisiä periaatteita ja kansainvälistä oikeutta noudatetaan, nämä tanskalaisten päätettävissä. Mitä turempiin kysymyksiin tulee käsittääkseen, näin juuri kuulimme myös, Tanskan hallitus on esittänyt, että muutetaan Tanskan lainsäädäntöä niin, että tunne arvoltaan arvokkaat asiat jätetään, tavarat jätetään turvapaikanhakijoille. Ja tämä on varmasti sellainen asia, jonka pidämme mielessä, jota seuraamme. Mitä tulee menettelyyn, siirryn tässä eteenpäin. Koordinaattoreiden kokous ensimmäinen päivä helmikuuta on se kokous, jossa päätetään jatkosta. Zippel. Kiitos Rova Zippel. Vielen Dank, Frau. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensin Haluaisin kiittää Tanskan hallitusta siitä, että oltiin valmiita näin lyhyellä aikavälillä tulemaan tänne valiokuntaan. Tämä antaa meille mahdollisuuden selvittää joitain asioita, joita on luettu tai kuultu tiedotusvälineistä. Näissä voidaan oikaista mahdollisesti tietoja. Nyt lähdettiin liikkeelle siitä viittauksesta, että kuukausien ajan – on kärsitty siksi, että eurooppalaista ratkaisua ei ole. Olette aivan oikeassa, mekin pahoittelemme eurooppalaisen ratkaisun puuttumista. Teille esittäisin kuitenkin kysymyksen. Olen kaikille muille hallituksille esittämässä samaa kysymystä myös omalleni. Mitä ponnisteluita teidän puoleltanne on? Miten pyritte vaikuttamaan muihin jäsenvaltioihin, jotta lopulta päästäisiin siihen tilanteeseen, että EUn 28 jäsenvaltiota kaikki kantaisivat oman vastuunsa – mitä tulee suhtautumisen pakolaisiin EUn sisällä, mutta myös kysymyksen, joka liittyy siihen, mitä voisimme tehdä EUn ulkopuolella lähtö- ja kauttakulkun maiden tukemiseksi. Jotkut maathan kantavat tässä paljon vähemmän vastuuta. Ja sitten tämä kysymys, että turvapaikan hakijoita kohdellaan samoin kuin eurooppalaisia puitte joistain esimerkkeistä. Turvapaikan menettelyssä tasavertaisen kohdelun käsitys on hankala, kun omat kansalaisemme, jotka tukea tarvitsevat, heillä on yleensä asunto, heillä on siellä huonekalut ja muut, mitä tarvitaan. Turvapaikanhakijalla ei, joten tässä mielessä pyytäisin kyllä komissiotakin vielä selvittämään, eikö olisi mahdollista jotenkin proaktiivisesti katsoa keskusteluita, joita käydään myös muissa jäsenvaltioissa, kun muissa maissa myös jo pohditaan tätä, että ehkä tehdäänkin jo niin, että takavarikoidaan rahaa tai arvoesineitä turvapaikanhakijoilta. Integraatiosta vastuussa oleva ministeri taisi sanoa, että turvapaikanhakijoille annetaan korkeampi taattu raja kuin Tanskan kansalaisille. Minkälainen tämä arvo on? Minkä alla saadaan pitää omat arvoesineet oman kansalaisten osalta. Ja sitten perheiden yhdistämiskysymys. Ymmärrän toki tuon ongelman. Alle puolet valtioista EU:ssa kantavat vastuuta ja siksi syntyy paljon ongelmia. Toisaalta kolme vuotta ilman omaa perhettä on hankalaa ja tämä saattaa myös estää kotoutumista yhteiskuntaan. Siksi todella pyytäisin ja osoitan tämän pyynnön myös muiden EUn jäsenvaltioiden suuntaan, jossa käydään samantyyppistä keskustelua, että katsottaisiin tätä se, että pakenee sotaa ja vainoa ja joutuu pelkäämään, että oma perhe edelleen erää hyvin hankalassa tilanteessa. Silloin on kyllä hyvin vaikea kotoutua uuteen yhteiskuntaan. Ehkä tätä asiaa voitaisiin vielä pohtia. Kiitos. Before I give ennen kuin annan puheenvuoron seuraavalle, te pidä puheesta kiinni, niin sitten se iskee kollegoihin. Aikaa ei jää. Eli harvempi kollega pääsee ääneen. Ymmärtäkääpä tämä. Rova Wikström. Herra Vistis herra Kirkhopin. Dansk Folkeparti og ICR. Øh, Tanskan kansanpuolueen ja ECR-ryhmän mielestä on kammottava, että Tanskan hallitus on tällä tänään. Meidän mielestämme tämä on kansallista toimivaltaa, varsinkin kun pitää mielessä, että Tanskalla on poikkeus, joka on vahvistettu kansanäänestyksessä. Mutta kun Tanskan hallituksen edustajat nyt on kutsuttu tänne, haluaisin esittää heille kysymyksen. Te totesitte alustuksissanne, että te olette kymmenen kärjessä, kun on kyse turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa. Me olemme puolestaan viiden kärjessä, kun annetaan yli 0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta kehitysapuna. Sveitsi ja, ja Baden-Württemberg ja Bayeri ovat puolestaan myös ottaneet käyttöön määräyksiä liittyen omaisuuden takavarikkoon. Eli todellakin me olemme aina olleet tässä kärjessä esittämässä ratkaisuja ongelmaan. Onko niin, että Tanskan hallitus ehkä ajattelee, että kun ajatellaan parikymmentä, 25 jäsenvaltiota, jotka tekevät paljon vähemmän, tulevat perässä, mitenköhän komissio reagoi siinä tapauksessa, kun tänään kuuleminen loppuu? Haluaisin teidän ottavan kantaa. Kiitoksia sitten Rovikström. And thanks to you both. Kiitos puheenjohtaja, kiitos molemmille ministereille, jotka osallistuvat tähän kokoukseen. Minä uskon vuoropuheluun, erityisesti kun kyse on vaikeista aiheista. Ystävien on aina pyrittävä näkemysten vaihtoon. Kiitos siis siitä, että olette paikalla. Ruotsalaisena totean, että olen hyvin pahoillani Ruotsin päätöksestä ottaa käyttöön rajatarkastukset maittemme välillä. Vuosikymmenen ajan kansalaiset ovat voineet vapaasti liikkua Kööpenhaminan ja Malmön välillä, mutta nyt Ruotsi sitten ottaa käyttöön piikkilanka-aidat ja olen tästä pahoillani. Koska Euroopassa ei ole jaetun vastuujärjestelmää pakolaisasioissa, niin tilanne on muuttumassa kilpailuksi kohti huono, huonoimpia ehtoja. Kaikki haluavat olla vähiten houkuttelevia maahanmuuttajien silmissä ja kaikki toivovat, että he menisivät jonnekin muualle. Ruotsissa on todettu, että standardia on mataloitettava kaikista alimmaksi ja Tanska on ryhtynyt toimiin, jotka menevät vieläkin pidemmälle. Nämä eivät ole mitään yksittäistapauksia, vaan ikävä kyllä tässä on dominoefekti EU-ssa. Maa toisensa jälkeen ö, ottaa takapankkia humanisuuden näkökulmasta kun ajatellaan esimerkiksi sitä, miten on rajoitettu perheenyhdistämisehtoja, kun ihmiset ovat olleet Tanskassa jo kolmen vuoden ajan ette saa minua vakuuttuneeksi siitä, että tämä olisi vastuullista tai millään tavalla suhteellista. Ei ole merkitystä sillä, kuinka vakava tilanne on tai kuinka kova paine on. Me olemme planeetan rikkain alue. Jos me emme kanna vastuutamme, niin kertokaapa, kuka sitten tämän vastuun kantaisi. Se olisi yksi kysymykseni. Ja kun emme nyt ole vielä löytäneet oikeata tapaa jakaa tämä taakka, niin tämä keskustelu vain jatkuu. Tänään olette täällä te ja toisena päivänä jonkun toisen hallituksen edustajat. Nyt kilpaillaan, kenellä on huonoimmat standardit silloin, kun turvapaikanhakijoita otetaan vastaan. Te mataloitatte standardia, jotta maa olisi vähemmän houkutteleva turvapaikan hakijoiden silmissä. Eikö tämä nyt ole melko moinen kehä, josta olisi löydettävä tie ulos? Onko hallituksenne kumppanina parlamentille, komissiolle ja muille edistyksellisille voimille Euroopassa, jotta tämä kehä saadaan katkaistuksi ja löydetään ratkaisuja niin, että taakka esimerkiksi jaettaisiin oikeudenmukaisesti turvapaikanhakijoiden vastaanotossa. Kiitos siitä, että olette paikalla ja pahoittelen, että äh, käytin puoli minuuttia yli aikaa, mutta minuutin kuitenkin vähemmän kuin edellinen puhuja. Kiitos, kiitos Rovikström. Rova Ernst. Kiitos paljon. Juuri siksi, että Tanska on yksi rikkain Euroopan maista. Juuri siksi, että Tanska on pitkän aikana ajanut lojaalia politiikkaa turvapaikanhakijoiden suuntaan eli ylipäätään ihmisoikeuskysymyksissä – Juuri siksi on niin surullista, että Tanskasta nyt tulee tällainen viesti ja että tällainen lainsäädäntö menee nyt aivan väärään suuntaan. Kolme kysymystä. Perheiden yhdistäminen ensin. Teidän perheiden yhdistämispolitiikka, jota ajatte, tarkoittaa, että erillään edetään jopa viisi vuotta. Ensin kolme vuotta odotellaan ja sitten vielä kaksi vuotta lisää Eli perhe on erillään pakosta viisi vuotta jopa. Euroopan ihmisoikeus neuvoston puolesta sanotaan, että tämä rikkoo ihmisoikeussopimuksen artiklaa 7 ja myös lasten oikeuksien peruskirjaa. Ja sitten tämä arvoesinoiden takavarikoiminen, viittasitte siihen ja lukuihin – mihin tämä raha päätyy, mitä sillä tehdään ja minkä periaatteen mukaan turvataan se, että nämä arvotavarat ovat siis jotenkin erityisen tärkeitä tunnearvoistaan. Eli mitkä ovat tällaisia tunteita ja arvoja, joiden pohjalta tämä päätös tehdään. Sen mielelläni haluaisin tietää. Miten tämä voidaan verrata muissa maissa tukien saajiin? joilla on myös tiettyjä tapoja leikata, katsoa sitä, mitä omaa jo. Mutta nämä pakolaisethan joutuivat jättämään kaikkensa ja ottivat kai ihan viimeiset arvoesineet pienimmät tavaransa vaan mukaan. Miten tässä oikeasuhtaisuus toteutuu? Ja miten pitkälti olette sitä mieltä, ettei tämä rikko ihmisoikeusyleissopimuksen artikla, jossa puhutaan oikeudesta omistaa tavaroita. Ja sitten sanotte, että turvapaikanhakijat eivät saa elää näiden keskusten ulkopuolella, entä Geneven sopimuksen artikla 7 ja muut, jossa sanotaan, että ihmiset, jotka hakevat turvapaikkaa, eivät saa olla heikommassa asemassa kuin muut ulkomaalaiset. Kiitos. Rouva Sargentini. Thank you, Chair. And... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kumpaiselle ministerille läsnäolosta. No varmastikin, varmasti viette viestiä myös. Viemme teidät Amsterdamin kokouksesta, siitä olemme pahoillamme. Mitään helppoja nopeita ratkaisuja ei tietenkään ole, sinä olet oikeassa. Mutta jos asiaa ratkaista vain, lainausmerkissä ratkaista vain yhdessä jäsenvaltiossa, niin minä uskon, että se hankaloittaa muuttoviran hallinnointia entisestään. Yksi jäsenvaltio aloittaa ja toinen jatkaa. Itävalta on esittänyt kiintiöitä, passivalvonta Öresundin sillalla ja nyt sitten tulevat teidän ehdotuksenne. Niistä puheen ollen. Me olemme nähneet YK ihmisoikeuskomissaarin ja Euroopan neuvoston asianomaisten tahojen kritisoivan kovasti ehdotuksia. Ajatellen lasten oikeuksia liittyen perheiden yhdistämiseen, suhteessa teidän ehdotuksiin, että on puhe myös ihmisarvosta ja kenen yleisopimuksen hengestä takavarikkoasioissa. Te olette miettineet uudelleen sijoitusta vähän eri näkökulmasta. Te olette helpottaneet myös kiininottoa turvapaikanhakijat sitten saapuessaan. Ihmisoikeuskomissaari on tätä kritisoinut kovasti. Mitä te mietitte kritiikistä? Haluaisin myös ymmärtää, miten te huomioitte ne huolet, joita on olemassa, kun yksittäinen jäsenvaltio ryhtyy toimiin, joten myötä etäännytään eurooppalaisesta humanitaarisesta tavasta hallita virtaa. Jos tällainen riski pidetään mielessä, niin miten arvioisitte omia odotuksianne? Puheenjohtaja, ei muuttovirralla ole mitään ratkaisu. Maailman rauhahan se olisi, mutta kun sitä ei meillä ole. Siksi tarvitaan vastuunkantoa ja hallinnointia. Mutta jos yksi jäsenvaltio se yhteen ja toinen toista, niin tulee kalleen kaltaisia tilanteita kaikkialla Euroopassa ulkorajoillamme. Ja se on vaaraksi turvallisuudellemme. Kiitos. Kiitos sitten Rova Ferrara. Grazie Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää ministereitä Jensen ja Stöybergiä, että tänne tulivat niin lyhyellä varoitusajalla. Kun nyt ajatellaan, että perusperiaatteet oltaisiin samaa mieltä lainsäädännössä yhtäläisyyskohtelussa, että turvaikanhakijoiden ja kansalaisten välillä olisi yhtäläinen kohtelu, niin ymmärrän se sikäli, että jos puhutaan ihan rehellisesti ja realistisesti, niin voi, voidaanko selvittää sitten syrjintätilanteita käänteisesti. Ajatellen nyt tässä tilanteetta Italiassa, jonka parhaiten tunnen. Ja jos on todellakin olemassa tilanteita, joissa pakolaisia tai maahanmuuttajia, turvapaikanhakijoita nähden elävän äärimmäisessä köyhyydessä, vaikeuksissa, niin ehkä varmasti myös tapauksia. Heillä on taskurahaa jonkin verran ja he elävät ehkä kuitenkin paljon paremmissakin oloissa kuin moni italainen kansalainen. Siis tämä nyt on todellisuutta, ei se nyt aina niin ole, mutta näinkin on olemassa. Eli miten löytää tämä tasapaino, kun pitää suojella tässä tapauksessa tanskalaisia, kansalaisia ja sitten turvapaikanhakijoita yhtä lailla on hyvä lähtökona, mutta se aiheuttaa hämmennystä kuitenkin, varsinkin liittyen teidän lainsäädäntöehdotuksiinne. Nehän perustuvat siihen, että omaisuutta takavarikoidaan. Minä en tiedä tanskalaisten tilannetta, minkälaisia sosiaalietuuksia he voivat saada. Onko siellä 1300 euron rajaa, jos ajatellaan omaisuutta tai tuloa? Jos näin todella on, että omaisuutta arvioidaan myös tanskalaisten kansalaisten kohdalla, niin onko sitten heidän tapauksessaan myös takavarikkoa, kotietsintöjä jatkuvasti sen selvittämiseksi? Olisiko niin, että heidän omaisuudensa pysyy 100, 1300 euron alla? Muuten ei ole mitään yhtäläistä kohtelua kansalaisten ja turvakanakkeiden välillä, vaan kyse olisi erilaisista toimenpiteistä. Haluaisin tietää, onko selvitetty tätä, jos ajatellaan tunneperäisiä arvoesineitä, tulevatko ne tähän takavarikon piiriin. Ajatellaan niitä muistoja, joita meillä kaikilla on ehkä menneisyydestä, joista osan haluamme unohtaa. Mitä tulee perheen yhdistämiseen, niin kollegat täällä ovat jo esittäneet, mitä hämmennystä liittyy YK lasten oikeuksien sopimuksen tai Euroopan neuvoston, Euroopan neuvoston määräyksiin. Totta kai on kyse kansalaisesta suvereniteetistä ja tarkan kohdalla on poikkeus maahanmuutossa, kuten komissiokin totesi, ja nyt lopettelen, mutta tässä tapauksessa kuitenkin pitää arvioida myös vaikutuksia perusarvoihin. Siksi kehottaisin varovaisuuteen. Mr. Fontana, please. Herra Fontana. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Tässä olisi nyt tilas kuulemma muutamia teknisiä tietoja noin yleisemminkin, varsinkin mikä prosenttiosuus turvapaikan hakijoista Tanskassa, no ehkä te sen tiedätte paremmin, kuvittelisin ainakin niin, mikä prosenttiosuus näistä henkilöistä todellakin on pakolaisia? Ja suhteessa niihin ihmisiin, jotka ovat esittäneet hakemuksen, mutta jotka ovat täytä edellytyksiä. Eli ovat osa näitä laittomia maahanmuuttajia. Mitä teette näiden ihmisten kanssa? Ja uteliaisuus perustuu myös vähän siihen, että kuten Ferrara juuri totesi, että vertaisin tilannetta Italiaan. Sielläkin meillä on niin kutsuttuja pakolaisia, jotka ovat neljän tähden hotelleissa Mitäs nämä ihmiset, jotka esittävät turvapaikkahakemuksen teidän alueellanne, kuinka kauan menee vastauksen antamisen näille ihmisille? Eli ovatko poliittisia pakolaisia vai eivät? Loppuksi vielä kysyisin teidän mielipidettänne siitä, olisiko syytä harjoittaa yhteistyötä Euroopan maiden kesken, että voitaisiin valvoa näitä ihmisiä, jotka tulevat rajoillemme jo ennen, että selvittäisiin jo siellä kenellä olisi oikeus tulla ja saada pakolaisasemaa, että voitaisiin jotenkin siivilöidä jo pakolaisleireillä jopa jo, joita on esimerkiksi Syyriassa. Kiitos. Joo. Kiitos. No niin, koordinaattoritten jälkeen ääneen pääsevät ministerit. Pyytäisin todella lyhykäisiä vastauksia, niin että muut kollegat pääsevät ääneen. Let them intervene later on. Thank you. Tak, og jeg gør det på dansk, så I skal lige have oversættelse på. Kiitos, käytän tanskan kieltä. Tanskan poliitikot Tanskan parlamentissa voivat puhua hyvin pitkään ja, ja nopeastikin, mutta minä yritän puhua nyt lyhyesti. Edustaja Sipel, Tanska tekee paljon, jotta kriisi saataisiin loppumaan. Me autamme kehitysmaita, olemme auttaneet myös Syyriaa. Me olemme aktiivisesti osallistuneet myös Valetan huippukokoukseen ja siellä pyrittiin tekemään yhteistyötä, jotta löydettäisiin uusia tapoja reagoida tässä tilanteessa. Rajapaketti, jonka komissio esittää neuvostolle, toivottavasti etenee ja toivottavasti parlamentti käsittelee tätä rajapakettia. Siinä on mielestäni hyviä tekijöitä, elementtejä. Sitten täällä kysyttiin, missä määrin Tanska noudattaa yleissopimuksia. Haluan tehdä tämän aivan selväksi. Me noudatamme kaikkia yleissopimuksia ja tästä ei ole minkäänlaista epäilystä. Me arvioimme ehdotuksia hyvin yksityiskohtaisesti ja totta kai kuuntelemme kaikkia niitä, jotka katsovat, että meidän ehdotuksemme ovat kritisoitavissa. Me kyllä noudatamme kaikkia niitä sitoumuksia yleissopimuksissa, joihin olemme liittyneet. Valiokunta varmasti itse voi päättää, ketä tänne kutsutaan. Tämä isti sinille kommenttina. Mm. Ja so good. Niin, kiitos. Minä ymmärrän, että että keskustelua käydään nyt perheiden yhdistämissäännöistä. Perheen saaminen luoksensa on hyvin tärkeää. Myös pakolaisten elämässä se on aivan selvää. Mutta mielestäni on tärkeää katsoa sitä, miltä tilanne näyttää, tuleeko sopimus pakolaisena vai muuten. Perheiden yhdistämisen osalta samat säännöt pätevät kuin aina, eli hyvin nopeasti perheiden yhdistäminen voi toteutua. Mutta jos tulee Tanskaan ja saa väliaikaista suojaa, ja tämä koskee noin 20 prosenttia, jos katsotaan viime vuoden lukuja niin silloin joutuu vähän odottelemaan ennen kuin perheen saa mukaan. Se, mikä tässä on ratkaiseva on se, onko henkilökohtaisesti vainottu, tuleeko sopimusten turvin vai eikö ole henkilökohtaisesti vainon kohteena. Ja sitten kysymykset siitä, miten turvapaikanhakijoita kohdellaan Tanskassa ja mitä oikeuksia turvapaikanhakijoilla on. Kun Tanskaan tulee, huolehdimme asunnosta, huolehdimme tarvittavasta lääkehoidosta. Samalla saa mahdollisuuden osallistua toimintaan vastaanottokeskuksissa, jos vaikka haluaa opiskella heti Tanskaa, heti maan tultuaan. Eli kaiken tarvittavan saa ja vähän taskurahaa. Minä olen sitä mieltä, että Tanskaan tulevia pakolaisia kohdellaan hyvin. Täällä kysyttiin sitten varallisuuden takavarikoinnista. No, me haluamme tässä asettaa tanskalaiset ja turvapaikanhakijat samaan asemaan. Meillähän on Tanskassa hyvinvointivaltion periaatteet ja näiden periaatteiden mukaan pitää huolehtia omasta elannosta, jos näin pystyy tekemään. Tämä koskee tanskalaisia ja turvapaikanhakijoita jo tänä päivänä. Tämä periaate on ollut voimassa 90-luvulta asti. Me olemme todenneet tietyt rajat sille, minkälaiset käteisvarat maahan voi tuoda. 10 000 Tanskan kruunua tai 1300 euroa jos käteismäärä on suurempi, nämä rahat voidaan takavarikoida. Tai sitten arvoesineet, joiden arvo ylittää tuon 10 000 Tanskan kruunua tai 1300 euroa. Sama raja koskee Tanskan kansalaisia, jotka haluavat nauttia sosiaalituista. Niistä eri taloudellisista tuista, joita Tanskassa voi saada. Aivan samat säännöt siis pätevät. Ja jos tulee perheenä, vaikka kaksi aikuista ja kolme lasta, niin silloin raja on 10 000 Tanskan kruunua per henkilö. Tämä summa koskee siis sekä käteistä rahaa että arvoesineitä. Sitten täällä kysyttiin tätä tunnearvoa. Jos jollain tavaralla on tunnearvoa, vaikka mitä ihan viimeisempänä omilta vanhemmilta on saatu, tai sormus Tällaisilla tavaroilla on valtava tunnearvo, eikä niitä takavarikoida. Lisäksi kysyttiin, noudatammeko kansainvälisiä sopimuksia. Totta kai tämä on asia, jonka olemme ottaneet hyvin tarkkaan huomioon. Me olemme sitä mieltä, että nyt on painavat argumentit meillä käytössä. kun sanomme, että noudatamme ihmisoikeusyleissopimuksen artiklaa 8 myös perheiden yhdistämiskysymyksissä. Tämä perustelu on se, että suojelun tarpeen oletetaan olevan väliaikainen. Kolmen vuoden ajan oleskelulupa myönnetään vuosittain. Kyse on siis ihmisistä, jotka tarvitsevat väliaikaista suojelua. Ne, jotka tulevat Tanskaan ja saavat suojelua henkilökohtaisesti vainon osalta tai sitten kiintiöpakolaisena, niin näitä henkilöitä koskevat eri säännöt. Lisäksi on tärkeää huomata tämä asia, kuten joku sanoi, että jos maailmassa valitsisi rauha, meillä ei näitä ongelmia olisi. Globaalissa maailmassamme – jossa on helppo siirtyä paikasta toiseen, helppo muuttaa. Silloin nähdään varmasti siirtolaisuutta, tällaista kasanvaellusta. Tästä on keskusteltu totta kai paljon eri Euroopan maissa. Tämä ei ole ainoastaan kysymys, joka koskee sitä, onko meillä maailmassa rauha vai ei. Me olemme nähneet todella, miten ihmiset siirtyvät paikasta toiseen ja kaikkien maiden on otettava tähän kehitykseen varmasti kantaa. Kiitos. Kiitoksia kovasti. No, tässä voin sen verran, että kaikki eivät nyt tietenkään taisi puhumaan, mutta sen verran voin tehdä, että jos pidätte kiinni yhdestä minuutista kukin, niin vielä yksi kierros voidaan käydä. Huomioidaan kaikki poliittiset ryhmät. Ja siinä se, olen pahoillani, Aika ei muuta salli. Eli auttakaa minua, pitäkää kiinni minuutista. Ja niin elimme käydä yhden kerroksen vielä ja saada vielä vastauksetkin kysymyksiin. Rova Koratsafilt kansanpuolue. Kiitos, puheenjohtaja ministeri, totesitte, että tarvitaan yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa. Ihan tervetullutta sinällään. Haluaisin vain kysyä, miten te sen aiotte toteuttaa ruotsalaisena jäsenenä haluaisin vähän enemmän vuoropuhelua Tanskan ja Ruotsin kesken. Pohjoismaiden perinteiden mukaisesti, että inhimillisyys olisi etusijalla, ihmisarvo niin ikään. Vaikka ette nyt kuulukaan ihan kokonaisuudessaan turvapaikka pakettiin, niin mainitin täällä tietenkin myös kansansopimukset. Toivottavasti tämä pystytään nyt ratkaisemaan Schengenin osalta minä aion ainakin taistella sen puolesta, että vapaa liikkuvuus palautuu ja toivottavasti te olette tässä kumppanina, ettei tule dominoefektiä, mutta on huoli olemassa. Haluatte siis yhteistä politiikkaa, mutta teette kuitenkin kansallisia päätöksiä. Haluaisin teidän tekemään enemmän rahoituksessakin noin kansainvälisesti. Kiitoksia Koratsa Pilt, Rouva Lauristin. Thank you, Mrs. Chair. And... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää ministereitä paikallaolosta. On tärkeää saada suoraan tietoa ministereiltä eikä vain huhujen ja median pohjalta. Kun nyt tulen Virosta, maasta, joka kuuluu samaan alueeseen, niin on hyvin tärkeää ymmärtää, että se mitä te teette Tanskassa on tulossa standardiksi ja normiksi myös muille maille tällä alueella ja myös kauempana. Se mitä te teette, niin siitä Äh, lähtee liikkeelle jonkinlainen dominovaikutus. Kyseessä ei ole vain Tanskan ongelma. Minulla olisi oikeastaan viisi kysymystä, ja ne ovat konkreettisia kysymyksiä. Ensinnäkin perheen yhdistämisestä ja lasten oikeuksista. Jos esimerkiksi isä tulee pienen taaperon kanssa, niin pidetäänkö äiti sitten poissa kolmen vuoden ajan? Entäpä sitten ongelmat, jotka liittyvät näiden ihmisten sitten kohdentamiseen? Onko otettu huomioon esimerkiksi tulorakennetta, ammatteja ja niin edelleen? Jos puhutaan suhteellisuudesta, niin normaali maailmassa älypuhelimet ja tietokoneet kuuluvat ihmisen identiteettiin. Miten tämä ongelma ratkaistaan? No sitten vielä työmarkkinoista. Tärkeimmät asiat ovat nyt juuri tulossa. Työmark- työmarkkinoille pääsy on kaikesta tärkein asia. Miten varmistatte sen, että nämä ihmiset pääsevät työmarkkinoille ja pääsevät tienaamaan rahaa? Kiitos. Missä Jurek, ECR. Dziękuję bardzo. Ja mam tylko dwa szczegółowe... E, Kiitos oikein paljon. Minulla olisi kaksi ihan yksityiskohtaista kysymystä näihin aiheisiin liittyen. Ensinnäkin, kuinka monta ihmistä Tanskaan on tullut viime aikoina, viimeiset 10, viimeiset 20 vuotta tai 15, en tiedä kuinka paljon teillä olisi tietoa annettavana. Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Ja toiseksi, tuon kauden aikana, miten monista näistä ihmisistä on tullut Tanskan kansalaisia? Kuinka monelle siis annettiin Tanskan kansalaisuus? tai niin, että heidän lapsensa syntyivät Tanskassa. Heistä tuli näin Tanskan kansalaisia. Jos voisimme saada tämän tiedon, niin voisimme paremmin arvioida tilannetta, jossa olette. Kiitos paljon siitä tiedosta, jota saamme täällä tänään. Aivan varmasti keskustelemme tästä aiheesta edelleen, joten hienoa, että Tanskan hallituksen edustajat ovat paikalla. Kiitos. Kiitos. Rova Interfeld. Thank you, Chair. And first... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin tervetuloa ministerit. Hauska, että olette täällä. Pari pikaista kysymystä. Miten te oikein määrittelette tunnearvon, jos joku matkustaa tuhansia kilometriä henkensä uhalla pienissä laukuissa, niin totta kai kaikilla on merkittävä henkilökohtaista arvoa, tuskin olisit vaivautuneet mukaan ottamaankaan. Toiseksi, mitä tästä tulee rahaa? kun ajatellaan kustannuksia, katetaanko ne sillä pienellä määllä rahaa, joka peritään. Eikä tämä koske Tanskan hallitusta. Muissakin maissa peritään rahaa. Mutta olisiko halvempaa kaikissa maissa, että olisi yhteistä politiikkaa EU-ssa sen sijaan, että otetaan muutama sata euroa pakolaiselta. Kolmanneksi vertailu kansalaisiin Tanskassa ontuu. Heillä saattaa olla muitakin esineitä, jotka ovat tunarvoltaan vähäisempiä. Sitten heillä on oikeus tehdä työtä. Nämä ihmiset eivät voi laantua hankkia muulla tavoin. Sitten lopuksi, mitä Tanskan hallitus aikoo tehdä, jotta saataisiin aikaan todellista yhteistä eurooppalaista politiikkaa, ettei tule kisailua heikompiin määräyksiin. Tässä todella jäsenvaltiot jo kovuudessa kisailevat. Toivottavasti tässä päästäisiin eteenpäin. Björk, please. Kiitokset, Rova Björk. Thank you. Eh, som har sagt tidigare utav kollega... Kiitos. Kuten kollegat ovat sanoneet, niin konfliktitilanteessa on hankala ja odotetaan, että koalitio maat kulkevat ensin ja löytävät myönteisiä yhteistyömuotoja, mutta sitä ennen on toimittava vastuullisesti ja nyt pohjoismaalaiset vasemmistopuolet ovat ainoat, jotka vastustavat tätä murentamispolitiikkaa. Nyt kilpaillaan sillä, että ajetaan muukalaisvastaista politiikkaa. Perheiden yhdistäminen esimerkiksi, minkälainen ihmisarvo on tässä tärkeä? Ovatko näiden perheen lapset vähemmän arvoisia kuin meidän? Kaikki, jotka ajavat ihmisoikeuksia, ovat kritisoineet teidän lainsäädäntönne. Ovatko he väärässä vai oletteko todella sitä mieltä, että näiden tahojen ajatuksilla ei ole arvoa? Tämä avaa ovet todella synkkään menneisyyteen Euroopassa. Meidän on pysäytettävä tämä prosessi. Toivon, että tämä on ihan lyhyt poikkeus pohjoismaalaisessa politiikassa. Kiitos. Kiitos, rouva Valero. Kiitos. Aluksi vain totesin olevani samaa mieltä, mitä Ruotsin kollegat totesivat aiemmin. Minäkin häpeän ajatella, mitä Ruotsi on hyväksynyt uusina lakeina. Ikävää, että kun yksi tekee jotain pieleen, niin toinenkin ei se, että kaksi tätä tekee pieleen, tee sitä oikeaksi. Minä nyt reagoisin kuitenkin siihen, mitä viimeksi todettiin, että totesitte, että ne, jotka ovat henkilökohtaisesti vainot, siellä on oikeus turvapaikkaan, mutta mikä tämä luokka on? Ne, jotka pakkenevat sotaa, niin eivät välttämättä ole henkilökohtaisen vainon luokassa, vaan sotaa pakenevat, tarvitsevat ylipäätään suojelua. Siksi minä vain mietin, mitä teette näiden ihmisten kanssa. He pakenevat kammottavia tekoja Syyriassa, lapset pakenevat ja toteatte, että henkilökohtaisesti ei heitä vainota, kun pommeja ei suunnata heihin suoraan, kun ovat toreilla ja on vain sota, joka koskee kaikkia. Ei silloin ole henkilökohtaisesti vainottu. Mitä teette ihmisten kanssa, jotka sotaa pakenevat, kun heitä ei oteta mukaan tähän luokkaan henkilökohtaisesti vainotut pakolaiset? Winberg, sorry. Eh, kiitos, että sain puheenvuoron ja kiitos, että tulitte tänne. Te lähditte liikkeelle sanomalla, että jos selviä itse, niin pitää myös selvitä itse, eikä tuossa nyt ole mitään ihmeellistä. Jos minä tulisin nyt Tanskan tai kun tulee Tanskan tai Ruotsiin ja on varallisuutta yli 10 000 Tanskan kruunua, niin totta kai näitä rahoja käytetään ylläpitoon. Verrataan nyt ruotsalaiseen tai tanskalaiseen. Eli jos joutuu hankalaan tilanteeseen, ehkä jää työttömäksi tai ehkä on auto, joka on 10 000 Tanskan kruunun arvoinen. En minä saa mitään tukia ennen kuin myyn tämän auton. Eli tässähän on siitä kyse, että syrjetäänkö nyt tässä tanskalaisia ja ruotsalaisia annetaan turvapaikan hakijoiden pitää oman varallisuutensa. Te teette ihan oikein niin Ruotsin pitäisi seurata tuota esimerkkiä. Uh, Mr. Voigt, please. Herra Rova Voigt. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Um, I... Kiitos, puheenjohtaja. oikeastaan Ihan vieraiden ei tarvitse kiitellä tästä kutsusta. Nyt oikeastaan olisi pitänyt kutsua Saksan hallitus, joka on vastuussa siitä, että Schengenin järjestelmä ja Dublin itse asiassa eivät ole enää voimassa. Pidän hyvänä, että sanotte, että jos on henkilökohtaista omaisuutta, pitäisi maksaa samantyyppinen ratkaisu Saksassa on opiskelijoille, jotka saavat myös opiskeluun tukea ja lopulta – opiskelija maksaa nämä varat takaisin, jos hän saa työpaikan. En tiedä, eikö siirtolaisille tai turvapaikanhakijoille voisi olla samanlaiset vaatimukset kuin oman maan kansalaisille, mutta minua kiinnostaisi kyllä kuulla, onko teillä lukuja 21 300 henkilöä, kuinka paljon tähän mennessä on takavarikoitu, minkä arvosta ja onko näin paljosta, niin paljosta rahasta kyse, että tästä saadaan todella apua siihen, että korvata näitä valtavia kustannuksia, joita turvapaikanhakijoista syntyy. Nyt minuutin onkin kulunut umpeen, kiitos. Kiitos. No niin, nyt on teidän vuoronne ministerit. Yrittäkääpä puhua lyhyesti. Minutes we should vote, so... Pari minuutin päästä pitäisi toimittaa äänestyskin jo. Hiukkasen aika on, mutta pitäkää mielessä, että aika rientää formand, jeg skal prøve at gøre det så, så kort som muligt. Puheenjohtaja, yritän puhua mahdollisimman lyhyesti. Ensinnäkin kiitos kovasti kaikista kysymyksistä ja huomioista, paitsi niiden kanssa, jotka totesivat olevan samaa mieltä Tanskan toimijoiden kanssa, mutta myös eri mieltä olevien kanssa. Hyvä käydä vuoropuhelua, vaihtaa ajatuksia, että hälvennetään väärinkäsitykset. Rova Kuratsa tuemme ajatusta siitä, että meillä on yhtenä lähestymistapa rajavalvontaa ulkorajoilla. Tuemme ajatusta siitä, että ponnistellaan vielä enemmän myös naapurustossa, koska olosuhteet ovat niin huonot naapurustossa. Tuemme brittialoitetta myös avunantajakonferenssissa ensi viikolla, että annetaan tukea kriisialueiden naapurustossa. Ja meidän täytyy pyrkiä omaksumaan yleinen lähestymistapa konfliktien lieventämisen. Annoimme erityistukeakin 100 miljoonaa euroa viime vuonna niin, että 2010-2015 me olemme antaneet kaiken kaikkiaan puolitoista miljardia apua, apua humanitaarisen apuna ensi. Ja nyt meillä on 245 miljoonaa vuotta. Siis tämä on Tanskan osuus ja korkeampi kuin koskaan. Eli en voi nyt olla samaa mieltä niiden kanssa, jotka väittävät, että se kisailla on alaspäin. Tilanne on se, että ratkaisuja on löydyttävä. Yhteisesti tietenkin verrataan parhaiten, mutta kunnioittaa niin takia maata ja löytää sellaiset säännöt, jotka sopivat – aina myös asianomaisen valtion järjestelmään, mukaan lukien Pohjoismaiden ja Tanskan hyvinvointimalliin. Øh, faktuelle der har... Yrittäisin vastata joihinkin asiakysymyksiin, joita täällä esitettiin. Ensinnäkin se, miten määrittelemme tunnearvon. Sofi Intveld esitti tämän kysymyksen. Turvapaikan hakija antaa oman perustelunsa, jos hakija toteaa, että kello tai sormus on esine, jolla on tunnearvoa, niin tämä on meillä sitten perusteluna. Ja viime kädessä tuomioistuimet sitten asiaa tutkivat, jos tarve vaatii. No sitten puhelimet. Saavatko ihmiset säilyttää puhelimensa? Sitten kysymyksiä ja keskustelua käytiin myös perheen yhdistämisen säännöistä. Ja vielä kerran haluaisin huomauttaa, että on kolme kategoriaa. Ne, jotka kokevat henkilökohtaista vainoa, Ja sitten meillä on nämä kiintiöpakolaiset. Ja tilapäistä suojelua saavien osalta kyse on perheenyhdistämisen lykkäämisestä. Viime vuonna noin 20 prosenttia turvapaikanhakijoista sai turvapaikan ja näin tilapäisen suojan Tanskassa. Totta kai me olemme kuunnelleet myös kritiikkiä, jota on esitetty. Ja totta kai olemme kuunnelleet myös näitä hyviä kysymyksiä, joita tänään on e- esitetty. Olemme ehdotuksemme harkinneet ja tutkineet syvällisesti ja vielä kerran korostaisin sitä, että meidän selkeä vakaumuksemme on se, että totta kai me pidämme kiinni kansainvälisistä sitoumuksistamme, yleissopimuksista, jotka olemme allekirjoittaneet. Ja aivan niin kuin aiemmin totesin, on vahvat argumentit näille ehdotetuille järjestelyille, kun ajattelemme perheen yhdistämissääntöjä. Me toimimme artiklan kahdeksan mukaisesti sopimuksessa. Huomauttaisin, että kolme neljäsosa Tanskan parlamentista äänestää huomenna tämän ehdotuksen puolesta. Kun ajattelemme Euroopan parlamentin ryhmiä, niin tämä oikeastaan vastaa neljää suurinta ryhmää, jotka ovat siis edustettuina parlamenttimme huomissa äänestyksessä ja he äänestävät siis puolesta. Kun tämä suhteutetaan tilanteeseen Euroopan parlamentissa, parlamentissa niin tältä siis näkymä näyttää. I don't give the floor. Puheenvuoro en anna kenää kenellekään. Siis mikä työjärjestyspuheenvuoro? Niin pyydän, pyydän. Madame la Présidente, je dois vous dire... Rouva puheenjohtaja, minulla on kyllä sanottava. Tämä sekava keskustelu, jota nyt tänään kuuntelin, niin se on ehkä kaikkein räikein esimerkki kunniattomuudesta parlamentin kannalta. Puolitoista tuntia meni ja muutama sai puheenvuoron. Keskustelua ei syntynyt, ei minkäänlaista ajatusten vaihtoa, ei oikeastaan vuoropuheluakaan vaikka hyvää tahtoa oli kyllä olemassa. Tämä on järkyttävä mielestäni, että minä tuota, kuuntelen ministeriöiden vastauksia. Ne eivät millään tavalla tyydytä meitä. Ne ovat todella täysin ristiriidassa perussopimusten ja eurooppalaisten arvojen kanssa. Tämä on aivan järkyttävää. Minä voin ymmärtää kyllä aika paljon. En minä nyt vastusta järjestelmällisesti sitä, että huomioidaan kaikki se, mitä ihmiset omistavat. Ei tässä olla saatu vastauksia siihen, mikä on ar- tunnearvoa sisältävä esiin. Ei kukaan. Poliisitko sitten arvioivat noin vain paikan päällä. Olen todella järkyttynyt ja häpeän Euroopan parlamentin jäsenenä, että minä jouduin tällaista keskustelun poikasta seuraamaan. Kiitos, että olitte paikalla. Te olette tästä vastuussa. Rova Gall, totta kai se sopii teille, teillähän se sopii, että halua puhuttavan Unkarista, että Puolasta. Ja nyt te haluatte puhuta Tanskasta. Se on teille ikävä paikka ja se on järkyttävää. Mit... En voi sallia tätä ja ei tämä ole mikään keskustelu demokraattisesti, jonka te järjestitte. Ei tämä ole demokraattinen keskustelua. Jop. I will inform the chair of the office. Will you finish, please? Lopettakaapa nyt jo. Okay, then you can leave the room, please, and continue. Lähtekääpä salista, jatkakaa siellä. Rouva Wikström, minä pyydän teitä koordinaattorina, yrittäkääpä rauhoitella kolleganne. Rauhoitelkaapa kolleganne. Tämä on aivan uskomatonta, ennennäkemätöntä. Kyllä koordinaattorina tehkää näin. Immediately. Ja nyt heti. Nyt päätän kokouksen puheenjohtaja. Kerron puheenjohtajalle keskustelun tuloksesta. Tämä tulee esityslistalle koordinaattorin kokoukseen. Ja silloin koordinaattorit tekevät päätökset ja keskustella siitä. Kiitos ministereille, että olitte tässä keskustelussa mukana ja yrititte vastatakin. Minä en aikatauluja järjestele enkä määrää asialistoista. Eli nyt meidän täytyy toimita äänestys. Kollegat ovat paikalla äänestystä varten. Kiitos, että olitte paikalla ja minuutin päästä jatkamme. Pyytäisin kollegat, että ne, jotka haluavat lähteä, lähtevät. Me kokoustamme tänään kello 19. We will come to the vote. Nyt seuraavaksi äänestys. Kollegat, istuutukaa. niin. Menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kroatin liittyminen Euroopan yhteisen taloudellisen etujen suojamista koskevaan yleissopimukseen. Herra Zerhovski, esittelijä, haluatteko jotain lausua? Jos ette, toimitamme välittömästi äänestyksen. Yksi äänestys. Koneäänestyksenä. Toivottavasti teillä kaikilla on äänestyskortti mukana. Okay. And now, now I open. Nyt äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 48 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Onnittelut, herra Zenehovski itse äänestyksistä. Sitten seuraava kohta esityslistalla. Euroopan unionin perusoikeusviraston johtajan esittelemä selvitys selvitystiedotuspalvelujen suorittamasta valvonnasta perusoikeuksien liittyvät suojatoimet ja oikeussuojattokeinot. Herra O'Flaherty asettuu paikoilleen ensin.

Mr. Herra O'Flaherty, tämä on ensimmäinen esiintymisenne nipe valiokunnassa perusoikeusviraston johtajana. Tervetuloa valiokuntaan. Onnittelut ja menestystä ja menestyksellistä yhteistyötä. Esittelemänne selvitys perustuu parlamentin päätöslauselmaa viime vuoden maaliskuulta liittyen sähköiseen massaseurantaan. Te voitte ensin esitellä selvitystä, sen jälkeen koordinaattorit ja muut jäsenet voivat puhua niin alutessaan. Olkaa hyvä, herra Ouf lähetti. Thank you very much, um, Madam President. Kiitos puheenjohtaja, valiokunnan jäsenet, on ilo olla tänään paikalla valiokunnassa. Jotkut varmasti muistavat viimeisimmän tilanteen, kun olin täällä. Se oli hieman vaikeampi minulle itselleni. Hienoa päästä nyt todella työntekoon. Mukanani on Mario Alzheimer. Hän on ollut keskeisessä roolissa tämän raportin laatimisessa. Minä olen itse uusi tehtävässäni, joten Mario on mukanani, jos tulee esille kysymyksiä, jos tarvitsen hänen teknistä asiantuntijuuttaan tuekseni. Tänään esittelen teille perusoikeusviraston raportin tiedustelupalvelujen oikeussuojakeinoista Euroopan unionissa. Ensimmäisenä tehtävänä niin esittelen teille tämän raportin. Tämähän on teidän pyyntönne mukainen. Pyysitte perusoikeusvirastolta tällaista raporttia ja virasto oli tyytyväinen, kun sai tällaisen tehtävän jotta perusoikeuksien suojasta laadimme raportin silloin, kun kyse on laajamittaisesta tiedustelusta. Tämä tehtävä määrättiin jo ennen virkaan astumistani, eli voin kommentoida hieman epäasianmukaisiakin seikkoja näissä olosuhteissa, mutta on tärkeää äh, ymmärtää nämä hyvin kriittiset kysymykset. Äh, tämä on uusi askel Kyse on EUn laajuisesta lainsäädäntöpuitteesta, tiedustelusta ja tällaisen tutkimuksen kautta saamme eh, tietoa eh, puutteista, ongelmakohdista, jos niitä on noussut esille. Eli haluan kiittää teitäkin tästä tärkeästä työstä. Kontekstina raportissa on ensinnäkin Snowdenin paljastukset, jotka totta kai laittoivat liikkeelle maailmanlaajuisen kohun. Henkilötietojen suoja on ollut uhattuna. Meillä on maaliskuusta 2014 valiokunnan kommentit. Haluttiin heti lopettaa joukkotiedustelu ja vaadittiin myös lisätoimia. Olemme saaneet muistutuksen näiden aiheiden tärkeydestä vuoden 2015 järkyttävien terroritekojen kautta. Tarvitaan reagointia ja tiedustelu on saatava korkeammalle sijalle ja on muistettava myös perusoikeuksien merkitys. Oikeanlaisen tasapainon on pyrittävä. Oman päätöslauselmanne eh, jälkeen myös valiokunta itse totesi, että liian vähän on tehty, jotta voitaisiin ihmisten oikeuksia puolustaa silloin, kun kyse on joukkotiedustelusta. Perusoikeusvirasto on tehnyt nyt tämän työn ja esittelee teille raportin. Olemme vakuuttuneita siitä, että perusoikeuksien suojelu ja terrorismin vastainen työ ovat oikeastaan mitalin kaksi puolta. Täytyy päästä oikeanlaiseen tasapainoon lain näkökulmasta. No sitten vain lyhyesti itse raporttiin. Analyysissamme katsoimme kolmea erillistä kysymystä. Ensinnäkin mikä on se oikeudellinen puitteisto, joka säätelee viranomaisten tekemää tiedustelua ja toiseksi, minkälaista riippumatonta valvontaa on otettu käyttöön, jotta perusoikeusvelvollisuuksista pidetään kiinni. Ja kolmanneksi, minkälaisia äh, oikeussuojakeinoja on olemassa silloin, kun ihmiset katsovat, että heidän oikeuksiansa mahdollisesti rikotaan. Oikeastaan tähän ei löydy mitään uutta. Ensinnäkin voimme lähteä liikkeelle eh, ihmisoikeuksien puolustamisen puitteistosta kansainvälisesti. Ja tässä meillä onkin vahvat puitteet. Meillä on YK-välineet, EU-välineet. Tämä totta kai heijastui myös jäsenvaltioiden tilanteeseen. Meillä on vahvat takeet eh, ihmisten oikeudesta. On yksityisyyden oikeus, tiedon suojan eh, ja datan suojan oikeus. Totta kai tiedustelutoiminta koskee, liittyy näihin oikeuksiin. Näin ollen täytyy tutkia sitä, missä määrin tiedustelutoiminta täyttää laillisuuden, tarpeellisuuden ja suhteellisuuden vaateet. Tietysti kyseessä on myös tiedustelutoiminnan legitiimiyden arviointi. Millä tavalla se voi olla varmistamassa myös kansallista turvallisuutta? Työmme selkeä tulos tässä raportissa on se, että yksi ratkaisu ei sovi kaikille. Se, miten jäsenvaltiot järjestävät oman tiedustelutoimintansa, on totta kai niiden oma asia ja se vaihtelee laajasti maasta toiseen. Moninaisuus on merkittävää jo sinällään, mutta se tekee vertailuista varsin vaikeita. No sitten varsinaisiin löydöksiimme. Tulokset osoittavat, että Kyprosta ja Portugalia lukuun ottamatta kaikkien muiden jäsenvaltioiden oikeudelliset puitteet ovat sellaiset, että niillä säädellään tiedustelutoimintaa silloin, kun kyse on yksittäisistä henkilöistä ja heidän tiedustelustaan. Ranska, Saksa, Alankomaat, Ruotsi ja yhdistynyt kuningaskunta. Tämän lisäksi omaa yksityiskohtaista lainsäädäntöä silloin, kun kyse on signaalitiedustelusta. Eli käytetään dataa Äh, henkilön löytämiseksi eikä toisinpäin. Viidellä jäsenvaltiolla on selkeä lainsäädäntö signaalitiedustelun varalta. Tämä ei tarkoita sitä, ettäkö vain viisi maata äh, tiedustelisi signaaleja. Tässä meillä on aukkokohta, kun ajatellaan näitä muita jäsenvaltioita, jotka kenties voivat myös kiinnostaa tätä parlamenttia ja valiokuntaa. No sitten valvontakysymykset Kuka valvoo tiedustelutoimintaa? Tämä on totta kai kriittisen tärkeä kysymys. Ensinnäkin kyse on puitteista, joissa on oltava laillisuuden takeet tiedustelutoiminnalle. Ja toiseksi yleisemmin hyvä valvontajärjestelmä tarjoaa myös tilivelvollisuutta tiedustelun suorittajille. Se helpottaa myös muutoksen hakua oikeussuojakeinojen käytössä oloa silloin, kun kyse on uhreista. Hyvä valvontajärjestelmä voi olla myös tiedustelutoimijoille ohjeena ja apuna näissä hyvin vaikeissa olosuhteissa. Ne viranomaiset, jotka varmistavat valvonnan ja miten he valtuuksiaan käyttävät. Ja, ja tämä tilanne vaihtelee kovasti maasta toiseen. On valvontaa, jossa parlamentti on mukana, tuomioistuimet ovat mukana, voi olla myös erityisiä viranomaisia, esimerkiksi tietosuojavaltuutettuja tai jonkinlaisia yhdistelmiä edellä mainituista. Löydätte yksityiskohtaista tietoa tästä ulottuvuudesta raportistamme. On totta kai ilmeisiä aukkokohtia puutteita, joita olemme havainneet. Irlanti, Malta, Suomi ja Portugali esimerkiksi eivät oma minkäänlaista parlamentaarista valvontaa. Kypros, Kreikka ja Ruotsi eivät omaa erityisiä valiokuntia, jotka olisivat mukana tässä tiedustelussa. Silloin kun tällaisia valiokuntia on muissa jäsenvaltioissa, niin ne kaikki eivät saa rajattomasti salaista tietoa, luokiteltua tietoa käyttöönsä, eivätkä voi täysin suorittaa tehtävänsä. On myös erityisiä valvontaelimiä, joita myös niiden työssään voidaan jollakin tavalla estää. Esimerkiksi niiden toimivaltuuksia voidaan rajata, resursseja, riippumattomuutta voidaan rajata. Ja mahdolliset hyvät käytännöt voitaisiin ottaa tässä huomioon. Meillä on esimerkiksi Ranskan uusi lainsäädäntö tiedustelutoiminnasta, jossa halutaan varmistaa se, että valvontaelin on teknisesti toimivaltainen. Sitten seitsemässä jäsenvaltiossa on valtuuksia tiedusteluviranomaisten osalta samalla tavalla kuin muita muiden viranomaisten osalta, jotka käsittelevät dataa. Joissakin jäsenvaltioissa tällaisia valtuuksia ei lainkaan ole. Kenties tätäkin ulottuvuutta parlamentti ja valiokunta haluaa tutkia. Hyvien käytäntöjen näkökulmasta Italiassa tietosuojaviranomainen ja tiedustelupalvelut ovat koordinoineet yhteisymmärryspöytäkirjan, jonka mukaisesti sitten tiedusteluviranomaisen tehtävät määritellään. Yksi tapa varmistaa laillisuus on saada ennakkohyväksyntä sille, että viranomainen todella myöntää tällaisen luvan. Useissa jäsenvaltioissa syyttäjät tai tuomarit antavat luvan tiedustelutoimintaan. Signaalitiedustelussa parlamentaarinen komitea ja tuomioistuimet Ruotsissa ja Saksassa kenties voisivat olla sellaisia malleja, joita voitaisiin pohtia tässä on jonkinlainen lainsäädännöllinen aukko, kun kyse on signaalitiedustelusta, joka ei kohdistu minkään tiettyyn yhteen ainoaan kohteeseen. Olisi myös tärkeää perehtyä siihen, miten ihmisoikeustuomioistuimen tuomio tässä Saabo versus Unkarin tapauksessa vaikuttaa tilanteeseen käytännössä. Tuomioistuin ja tämä heijastuu myös parlamentin päätöslauselmassa. Tuomioistuin siis tunnustaa sen, että Hallitusten on turvautettava tiedusteluun silloin, kun toimitaan terrorismia vastaan, mutta aina on varmistettava, että on oikeussuojakeinot, joilla voidaan väärinkäyttö ehkäistä. Aivan erityisesti tuomioistuin totesi, että ei voida hyväksyä sitä, että arvioita ei tehdä siitä, onko tietojen sieppaus on tapahtunut oikeudenmukaisesti, lainmukaisesti ja onko myös oikeussuojakeinot huomioitu? Palaisin vielä näihin oikeussuojakeinoihin tarkemmin. Keneltä apua voi hakea? Tämä on hyvin monimutkainen kysymys ja se vaikuttaa totta kai uhrien oikeuksien tilanteeseen. Totta kai salaisuuksia, salattuja tietoja on, mutta salaisuustiedustelutoiminnan ympärillä on sellainen, että se vaikuttaa myös uhrin asemaan. Oikeudelliset puitteet EUn jäsenvaltiossa mahdollistavat sen, että rajoitetaan tiedonsaantimahdollisuuksia eh, silloin, kun kyseessä on uhka kansalliselle turvallisuudelle eh, tiedustelutoiminnassa. Perusoikeusvirasto ei aivan erityisesti tässä kritisoi luottamuksellisuutta silloin, kun kyse on tiedustelusta, vaan pikemminkin muistutetaan, että jatkuvasti on rajoituksia kyseenalaistettava. Onko, ovatko ne suhteellisia, onko tämä legitiimiä ja toimitaanko todella kansallisen turvallisuuden edun mukaisesti. No sitten oikeussuojakeinoista vielä Meillä on viranomaisia, joilla on avunantovelvoite, mutta niillä ei välttämättä ole riittävää asiantuntijuutta eikä valtuuksia ja resursseja, jotta ne saisivat materiaalia käyttöön ja voisivat tehdä sitovia päätöksiä. Noin puolessa jäsenvaltioista on tällaisia viranomaisia, joilla on päätöksentekovaltuuksia. Tässä siis raportti siinä muodossa, kun se, sen teille esittelemme. Nämä tiedot varmasti ansaitsevat huomiota sekä parlamentissa tässä valiokunnassa että laajemminkin. Haluaisin myös puhua hieman jatkotoimista. Työ ei suinkaan pääty tähän, vaan otamme huomioon teidän pyyntönne laajuuden. Toistaiseksi analyysi on osoittanut, että tarvitaan selkeää saatavissa olevaa lainsäädäntöä, oikeussuojakeinoja yksilöiden käyttöön. Tätä täytyy täydentää vielä ja olemme jo näihin toimiin ryhtyneet niin, että toteutamme kenttätutkimusta siitä, miten lainsäädäntöä sovelletaan. Jos tiedämme lain, niin sehän on vasta puolet tarinasta. Täytyy tietää, miten tämä vaikuttaa käytännön tasolla. Me haastattelemme parlamentaaristen valiokuntien, tietosuojaviranomaisten, kansalaisjärjestöjen, hallitusten ja yksityissektorin edustajien näkökulmia ja käymme myös lukuisissa jäsenvaltioissa. Lähikuukausina käymme Belgiassa, Saksassa, Italiassa, Ranskassa, Alankomaissa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa paikan päällä. Ja vuonna 2017 voimme sitten antaa teille kokonaisanalyysin. Saamme kuvan siitä, mitä lakeja on voimassa ja miten niitä sovelletaan käytännössä. Parlamentin jäsenet uskon, että perusoikeusvirasto voi tästä näkökulmasta olla teidän tukenanne. Ei ole mitään muuta virastoa, joka voi tarjota teille oikeudellista analyysiä, johon yhdistyy myös tällainen yhteiskunnallis-oikeudellinen analyysi tilanteesta jäsenvaltioissa. Raportti, pyyntö oli merkittävä. Virasto on valmis ja innokas toimimaan tämän pyynnön pohjalta myös jatkossa. Teidän pyyntönne mahdollistaa sen, että me voimme äh, tehdä sen, mitä unioni meiltä halusi silloin, kun äh, virasto luotiin. Mielelläni vastaan kysymyksiin ja jo äh, ennakkoon totean, että voin joutua turvautumaan kollegan apuun silloin, kun kyseessä on täsmäkysymykset. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Nyt puheenvuoron pyytäneet kollegat, herra Kuelju kansanpuolueesta. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti selvityksestä. Se on hyvin laadittu. Se on aihealue, jossa meillä on myös EU-ssa toimivaltaa, kansallista toimivaltaakin, mutta aivan varmasti se on myös alue, missä me voimme ja jossa meidän pitäisikin vaihtaa hyviä käytänteitä ja oppia toinen toisiltamme sen verran kun nyt sitä selailen, niin on kyse paristakin asiasta. Ensinnäkin toimivallasta ja valvontaelimistä. Toimivallasta selvitys on erittäin hyvä. Kiitokset siitä. Mitä tulee valvontaelimiin, niin minun mielestäni siinä kenkä puristaa pahiten. Esimerkiksi te totesitte, että Portugalissa ei ole minkäänlaista parlamentaarista valvontaa. Teknisesti toki totta, mutta meillä on asiantuntijoiden harjoittamaa valvontaa. Parlamentti valitsee kahden kolmasosan enemmistöllä kolmen hengen ryhmän, yleensä parlamentin jäseniä, jotka sitten harjoittavat valvontaa. Se on kyllä eräänlaista parlamentaarista valvontaa, vaikkakaan ei suoraa. Selvityksessä kyllä osoitetaan, sormella hyvin niitä jäsenvaltioita, joissa on oikeusjärjestelmässä mahdollisuuksia tehdä päätöksiä. Jos tarkkailu on tapahtunut laittomasti jo ennen kuin esimerkiksi kuuntelua harjoitetaan. Mutta minusta ei sillä oikeastaan ole väliä, onko tämä laissa jos hallitus on jo nimittänyt tuomarin. Eli minä kysyisin, kuka oikein voi nimittää valvontaelimet? Ja mikä olisi toimintakenttää? Jos parlamentissa on vain ehdotunut enemmistö valvontaelimen nimittämiseksi, kun meillä vaaditaan Portugalissa kaksi kolmasosan enemmistöä, niin totta kai silloin Vähemmistön edutkin on huomioitu tarkkaan, kun vaaditaan kaksi kolmasosaa äänistä eikä puolta. On maita, jossa kyllä on parlamentaarista valvontaa, mutta parlamentin jäsenet ovat hallituksen nimittämiä. Eihän se ole oikeastaan parlamentaarista valvontaa, koska sitten on kyse hallituksen luottamuksesta – joko parlamentin jäseniin tai tuomareihin. Eli lopuksi puheenjohtaja sivulla 52 ja 49 sivulla teillä on myös taulukkoja. Se minua kiinnostaisikin. Mikä on joko oikeudellisen valvonnan tai parlamentaarisen valvonnan riippumattomuus. Kuka oikein saa nimittää ne henkilöt, jotka valvontaa harjoittavat? Tämä liittyy nimenomaan legitimiteettiin. Ja se vaikuttaa myös sitten meidän käsityksemme siitä, mikä on kunnollista valvontaa, vaan kuka tässä oikein valvoo ja ketä. No, Mrs. Kiitoksia Rova Zippel. Vielen Dank. Kiitos paljon puheenjohtaja. Aivan ensin haluaisin kiittää tästä kertomuksesta. Tietenkin perusoikeusviraston työhön kuuluu se, että kertomukset luovat lisäkysymyksiä, joita oikeastaan ratkotaan poliittisella tasolla. Ottaisin esiin muutaman kysymyksen, jotka ovat oikein tärkeitä. Itse puhuittekin siitä, että meillä on eroa teorian ja käytännön välillä. Ei ainoastaan NSAn yhteydessä. Siellä oli toimivaltaa jo paljon ja nämä rajat ylitettiin, mutta omien palveluidemme yhteydessä nähdään tämä myös. Ja tämä on tietenkin vaikea, vaikea tehtävä aina katsoa, mitä on kirjattu ja mitä tehdään käytännössä, mutta konkreettisempi kysymys Mitkä ovat tiedustelupalveluiden tehtävät? Me puhumme vapauden, oikeuden, turvallisuuden alueesta. Mutta jos ajatellaan, miten erilaisista asioista tässä on kyse, niin kyse ei ole sinänsä tällaisesta yhteisestä alueesta. Olisiko tällainen asia, jota voisitte tutkia? Olisiko jotenkin avuksi, jos voisimme tiedustelupalveluiden yhteydessä myös pohtia sitä, saataisiko enemmän yhteisiä sääntöjä? koska tiedustelupalvelummekin, kun puhutaan kansallisesta turvallisuudesta, niin se ei ole kansallista työtä ainoastaan, vaan tietoa vaihdetaan. Aina muiden maiden kansalaiset ovat myös osallisena, kun nämä tiedustelupalvelut työtään tehdään. Eli kysyisin, miten tässä yhteydessä käy sitten parlamentaarinen valvonta. En halua puhua kaikista niistä seikoista, jotka olivat esillä teidän alustuksessanne ja puheenvuorojen mukaan myös esillä, mutta – entä Euroopan parlamentti? Parlamenttihan on pohtinut, kuka on se taho, joka pääsee katsomaan kaikkia näitä salaisia asiakirjoja. Joskushan kuulemme asioita tai emme kuule suljetuissa kokouksissa. Euroopan tasolla tässä on vielä ongelma, joka liittyy siis parlamentaariseen valvontaan. Tämä kysymys on ratkaistava. Jos ajatellaan myös niin eri määritelmiä, mitä tiedustelupalvelut tekevät. Tässä tarvittaisiin yhteisempiä sääntöjä. Ja muuten, jos ajatellaan oikeussuojakeinoja, niin ensinhän minun pitäisi tietää, että minun on kohdistunut jotain haittaa tiedustelupalveluiden toimien kautta. Muutenhan ehkä minulta kielletään tietty palvelu tai muu asia, mutta ei sanota, että tämä liittyy tiedustelupalveluiden väärään tietoon. Eli tässä näen nyt vielä ongelman, miten tämä ongelma voidaan ratkaista. Eli kun katson tätä kertomusta, niin paljon hyvää siinä on, paljon hyvää tietoa ja monia tehtäviä meille tulevaan työhön. Hienoa, että voimme jatkaa tätä työtä. Ja kun joitain kysymyksiä on vielä avoinna ajatellen tulevia päätöksiä – meidän tulee todella jatkaa tätä työtä ja tarkkaan pohtia sitä, mitä mahdollisuuksia meillä on vaikuttaa kansalliseen lainsäädäntöön, kun on kyse uudistuksista tiedustelupalveluiden osalta. Kiitos. Kiitos. Herr Kekhoop. Chairman, thank you very much. Puheenjohtaja, kiitoksia kovasti. ja lyhyesti tästä aiheesta. Kuten tiedämme, useimmilla mailla on lakisääteiset puitteet hallinnoimaan tarkkailua, jota tiedustelupalvelut harjoittavat viime kädessä. Totta kai liittyen meidän turvallisuuteemme ja myös ajatellaan Eurooppaa kokonaisuudessaan, niin se on tärkeä osa tätä. Mutta minä haluaisin keskittyä siihen, että onko ylipäätään tarpeen taata keinoja, jos tarkkailu on käytetty epäasianmukaisesti. Muuten toinen kysymys liittyen kaupalliseen tarkkailuun. Siinä on kyse jäsenvaltioiden virastoista, kun ajatellen tiedon kaupallista käyttöä ylipäätään – ja missä määrin sitä käytetään epäasianmukaisesti, niin ehkä se on hyvä pitää aina mielessä, että sielläkin tarvitaan oikeussuojan keinoja. Minä voisin todeta, että on aika lailla kirjavuutta jäsenvaltioiden kesken. Ajatellen, missä määrin oikeussuojakeinoja on tarjolla, tai kuinka paljon ammattimaista asiantuntijuutta tarjolla. Ajatellaan lakiasiantuntijoita, mutta varsinkin ajatellen oikeusistuimia ja oikeusjärjestystä, niin että voitaisiin vähänkään monimutkaisempia asioita käsitellä liittyen ylipäätään tarkkailuun. Jossakin maissa on esillä jopa kysymyksiä, että kun on se yksilöstä, niin hänen tekempään kannattaa ei ollenkaan käsitellä. Norjassa on jonkinlaisia keinoja hoita asia, jos sitä ei ole kunnolla hoidettu, mutta aika vähäisiä ovat keinoit. Ehkä tähän kirjavuuteen on paneuduttava tarkkaan. Kullakin maalla pitää olla, kuten useimmilla onkin jotain. Ajatellen mahdollisuuksia muutoksenhakuun tai oikeussuojakeinoja, ainakin omissa maissaan. Ei se tietenkään huomioi sitten, kun katsotaan rajat ylittäviä tilanteita. Varmasti tässä Euroopan virastolla on oma osuutensa. Mutta meidän täytyy jotenkin ymmärtää, miten verrata ensin tilanteita. No totta kai se on kauhean vaikeaa, kun oikeusjärjestykset ovat niin erilaisia, myös asenteet turvallisuuteen erilaiset, mutta hyvä yrittää ainakin. Kiitos myös selvityksestä, mutta eiköhän tässä ole vielä aikamoinen urakka, että Euroopan kansalaisilla oikeissa tilanteissa on mahdollisuus keinoihin. Kiitokset Rova Ernst. Ja, ich weiß etwas verwirrt, aber alles gut. Niin. Ensin sydämestä kiitokset tästä kertomuksesta. Todella tärkeä kertomus. Aivan loistavaa myös, mitä teillä on suunnitteilla seuraaviksi askeleiksi. Juuri näin on toimittava ja Tämä on varmasti vielä jännittävämpää, mikä on meillä luvassa, kuin se, mitä juuri esititte. Mutta minulla olisi samantyyppinen kysymys kuin edustaja Sippelä. Mitä tiedustelupalvelut oikein tekevät? Mitä niiden tulisi tehdä jättää tekemättä? Mehän aina puhumme argumenttina kansallisesta turvallisuudesta – ja aina kun on joku ongelma, niin aina halutaan lisää toimivaltaa tiedustelupalveille, lupaillaan enemmän ja yhä enemmän on siis huolehdittava meidän turvallisuudestamme, mutta haluaisin tietää teiltä, kun ajatellaan, miten tiedustelupalvelut verkostuvat tänä päivänä, voidaanko kansallisesta turvallisuudesta enää puhua? Vai miten suhtaudutte tähän koko ongelmaan, että lopultahan tämä on meille ongelma, kun ajatellaan valvontaa, seurantaa. Miten se voi toteutua turvallisuuspalveluiden osalta tänä päivänä? Ja tämä toinen kysymys on valvontaelimet. Saksassa niitä tietenkin on, mutta jos katsotaan tätä koko rakennelmaa, niin ei siellä anneta sitä tietoa, mitä toivottaisiin. Ei se ole selvää, että sinne saadaan kaikki asiakirjat tai että asiakirjaista on vedetty yli kaikki tärkeimmät kohdat. Olen kokenut tämän itse parlamentaarikkona. Ei saa siis tipa vertaa mitä mahdollisuutta tutustua näihin asiakirjoihin tai ollaan esimerkiksi aivan riippuvaisia tällaisista ilmiantajista. Valvontaelimet, miten ne voitaisiin oikein kunnolla luoda tai miten pitäisi toimia, että saataisiin jotain muutosta aikaiseksi. En nyt keskustella siitä, voidaanko tiedustelupalveluita valvoa ylipäätään. Minä epäilen, mutta kuitenkin meidän on tehtävä tässä lisää töitä. Viimeinen kohta. Koko tämä oikeussuojakeinot, miten voi valittaa, pitää tietää, kohdistuuko tässä minuun jotain ja miten, mistä sen saa selville. Eli kansalaisten oikeuksiin liittyvä kysymys, tähän aito oikeus hakea oikaisua tietoihin. Miten voitaisiin saada ehdotus tai monta aikaiseksi, jotka todella vesivät tätä asiaa eteen niin, että suojeltaisiin kansalaisten oikeuksia? Piste. Thomas. Rouva Gomez. Yes, I also thank you for this report and I... Minäkin haluan kiittää tästä raportista. Ja haluaisin todeta, mikä tilanteeni omassa maassani Portugalissa. Tilanne on aika kieroutunut. Jotkut sanovat, että haluavat ottaa opiksi menneestä silloin, kun meillä oli diktatuuri. Ja silloin totta kai salainen palvelu ja poliittinen poliisi tunkeutui kaikkialle. Me emme ole Portugalissa säädelleet tiedustelutoiminnan tilannetta. Ja aivan niin kuin raportista voimme lueta, niin käytännössä valvontaa ei ole. Hiljan tehtiin kyllä yritys tähän suuntaan, mutta se sitten torjuttiin. Tämä tilanne on aika huolestuttava. Meillä ei ole demokraattista valvontaa. Tilanne on kieroutunut. Nyt tilanne on sellainen, että salaisen palvelun entinen johtaja käytti tätä mahdollisuutta, eli parlamentaarista valvontaa ei ollut olemassa ja hän käytti salaista palvelua hyväkseen ja vakoili yrityksiä ja sitten näitä tietoja äh, myytiin yrityksille, johon kyseinen henkilö aikoi itse työhön myöhemmin. Totta kai henkilö sitten tuomioistuimessa totesi, että salainen palvelu toimii näin aivan standardin mukaisesti, säännönmukaisesti. Eli todetaan, että tämä on kansallisessa toimivaltuuksissa eikä EUn toimivaltuuksissa, mutta kuitenkin kyse on kansalaisten perusoikeuksista, ei pelkästään Portugalissa, vaan kaikkialla. Ei voi olla niin, että tämä asia etetään vain huomiotta. Minä totta kai syytän omaa kansallista parlamenttia arviointiani tästä tilanteesta. Aivan niin Carlos Coelho sanoi, niin pyrkimyksiä toki on siihen, että saataisiin jonkinlaista parlamentaarista valvontaa parlamentin nimittämän komitean kautta, mutta me tiedämme, että tämä tilanne on aivan riittämätön. Ei ole oikeudellista valvontaa, joka olisi aivan välttämätöntä sellaisen palvelun toiminnan kannalta silloin, kun kyse on viestivalvonnasta. Ei ole siis valvontaa, ei demokraattista eikä muutoinkaan. Emme me voi vain todeta alentuvasti, että kyse on kansallisista toimivaltuuksista. Haluan kiittää tästä raportista ja on hienoa, että todella tämä raportti nyt lähetettäisiin meidän pyynnöstämme kansallisille parlamenteille myös oman maahani siellä parlamentit sitten voisivat reagoida. Eihän tällainen tilanne voi jatkua. Nyt rikotaan perusoikeuksia, kansalaisten perusoikeuksia ja sen lisäksi vielä uskottavuus ja tehokkuus tiedustelutoiminnassa vähenee, vaikka sitä tarvittaisiin entistä enemmän. Rouva Lauristi. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin Kiittäisin selvityksestä, joka on erityisen tärkeä varsinkin Viron kaltaiselle maalle, kun ei ole minkäänlaista mahdollisuutta tietosuojavaltuutelulla selvittää tiedustelupalveluiden työtä. Mielestäni varmasti kaikilla on tullut selväksi, että demokratian puolesta käytävä taistelu, kun ajatellaan mitä diktatuurista on jäljellä ehkä vielä, oli sitten Neuvostoliiton aikaisia tai ei, niin pitäisi olla järjestelmissä mukana, mutta oikeastaan keinoja saada tietoa. Ja totta kai pitää olla myös kansallisia valvontelimiä, parlamentti mukaan lukien. Tässä annetaan hyvä kuvaus kansalaisten hyvin eriarvoisesta tilanteesta. Tämä on hyvin selkeä, konkreettinen, tosiasiin perustuva ja siinä osoitetaan, missä asiat eivät tule ihan kohdallaan. Eli että voidaan viedä asioita eteenpäin. Keskustelussa ja se valtiossa on aina helppo sanoa, että näin se on joka puolella. Kansallinen turvallisuus on sellainen pyöleimä, että siihen ei saa puuttua, mutta tässä nyt huomataan, että erojakin on. Eikä pitäisi viedä eteenpäin ja niin päin pois, parlamentaarinen valvonta, että näin on joka ikisessä jäsenvaltiossa, että kansalaisten perusoikeuksia suojellaan mukaan lukien myös kansallisen turvallisuuteen liittyvissä laitoksissa. Äh, Kiitos paljon. Minäkin haluaisin kiittää tästä esityksestä. Hyvä mutta näin tämän oikeastaan lähtökohtana, koska keskeisimmät kysymykset ovat jääneet vielä edelleen ilman vastausta. Siksi minusta olisi tärkeää ja kiinnostavaa nyt, kun tietenkin on tämä teknologisen kehityksen takia tapahtuva joukkovalvonta, joka totta kai voi vaikuttaa perusoikeuksiin, mutta lisäksi on aina pohdittava ihmisoikeusylisopimuksen artiklaa 5 tai kirjan artiklaa 6. Silloin puhutaan aina vapaudesta ja turvallisuudesta. Jokaisella on oikeus vapauteen ja turvallisuuteen. Ja tietenkin mielestäni olisi hyvä, jos tässä voitaisiin jotenkin paremmin tasapainotella ja miettiä sitä, mitä tarvitaan, jotta kansalaisten eteen voidaan tehdä riittävästi turvallisuuden saralla. Näinä teknologisina aikoina on kyllä myös lähdettävä siitä, että todetaan, että tieto on kaikkein tärkeintä, kun taistellaan terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Mutta missä tämä on sitten tämä yhteys, missä kohtaa sanotaan, että tässä perusoikeudet astuvat kuvaan myös. Eri tavoin tietenkin määritellään kansallinen turvallisuus ehkä ymmärretään se ihan eri tavoin, ehkä myös maantieteellisistä, historiallisista syistä johtuen. Siinä mielessä olisi hyvä tietää, voidaanko tämä asia saada jotenkin eurooppalaiselle tasolle. Ja sitten tehtäväkentät, niistähän jo puhuttiin myös. Perustavalaatua oleva ajatus on kai se, että kun katsotaan tiedustelupalveluita – Euroopassa, niin onko tässä tullut jotain esiin jo, josta sanoisitte, että tämä on sääntöjen vastausta, tässä mennään liian pitkälle? Voisimmeko saada tällaista suuntaa vähän? Ja lisäksi kiinnostaisi tietää, olisiko mahdollista saada jonkinlainen tällainen lista minimistandardeista, tavallaan oikeussuojakeinoista. Tämä on minimi Euroopan unionin alueella ja sitten – niistä muista toimista, jotka olisivat ihan mukavia myös, mutta eivät perusvaatimuksia. Edustaja Spinelli. Haluaisin ennen kaikkea kiittää selvityksen laatioita, herra Flahertia niin ikään. Minä haluaisin kysyä asiasta, joka liittyy yhteen kohtaan. Te totesitte, että meidän täytyy saada takeet sille, ei ole väärinkäytöksiä. Haluaisin tietää, miten se onnistuu, miten suojella ihmisen oikeuksia, jos väärinkäytös on jo sattunut. Ja sitten kysymyksen, joka on kaiken lähinnä sydäntäni, eli ilmiantajat – Todellakin olen kovin iloinen, että selvityksessä siitä puhutaan, että heillekin tarvittaisiin todellista suojaa. Tässä mainitaan myös Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous, jonka mukaan ilmianto on kaikkein tehokkain väline, kun ruvetaan hahmottamaan tarkkailun rajoja. ikävä, että Euroopan unioni on ottanut yhtä tiukasti kantaa, että täytyy hakea Euroopan neuvoston puolelta tätä suojaa ilmiantajille. Vaikka parlamentti kyllä tästä on puhunut yhdessä päätöslauselmassaan. Minä kysyisin, miten taata, mitä keinoja teillä on sen takamiseksi, että ilmiantajat saavat suojaa. Eri maissa ilmiantaja on edelleen käsitelty vakojana, myyränä tai jopa maapettorina, jos ajatellaan lusliiksiä. Siellä ihmiset eivät enää ole löytäneet työtä ilmiön jälkeen. Snowden edelleen on Venäjällä paossa. kun Euroopassa ei ole saanut suojaa. On kyse maista, jotka ovat erityisen tiukkoa ilmianon kanssa, eivät heitä puolusta? Euroopan unionissa ei ole myöskään löydetty yhteisössä. Tästä kysyisin, kiitos. Thank you, Mr. Voigt. Kiitoksia, herra Voigt. Ja, danke, Vorsitzender. Niin, kiitos puheenjohtaja. Minua kiinnostaa se, mikä on jäänyt tämän kertomuksen ulkopuolelle. Se on hyvin tehty. Itsekin sanoitte, että mielellänne päädytte tähän ja työstätte tätä, mutta mikä tulee valvontaan, niin tässä jää vähän avoimia kysymyksiä. Vähän aikaa sitten Keskustelussa tämä tuli esiin, kun Mai viiden ja kuuden edustajat olivat täällä. ja saanut konkreettisia kysymy- vastauksia, paitsi sen, että tämä on poliittinen kysymys, johon hän ei voi kommentoida, ette ehkä kuitenkaan ole sitoutuneita saksalaisten virkamiesten vaikenemiseen, mutta jos ajatellaan sopimuksia, jotka ovat osittain vielä voimassa Saksassa, on se, että on olemassa tietty yhteys siinä, että Saksan viranomaisilla on yhteys, joka on annettu tai annettava tietyissä tilanteissa tietoliikenneyhteyksiin yhdysvaltalaisille ja yhdistyneen kuningaskunnan tiedustelupalveluille. No minkälaisen valvonnan alle tämä jää? Siis tällainen siirto sopimus, joka on tehty, sen nähdään virallisessa lehdessä vuodelta 1999 ja se on voimassa vuoteen 2099. Jos ajattelen, että ulkomaalaisilla tiedustelupalveluilla on oikeus näin toimia, niin silloin on ajateltava, minkälaisista taloudellisista eduista on kyse, kun ajatellaan – miten suurista summista on kyse, miten paljosta tiedosta, miten paljon miljardeja sähköpostitietoja voidaan saada kerättyä tai puhelintietoja. Kyllä kai tällaiset asiat ainakin kuuluisivat sinne kertomukseen, jotta se olisi täydellinen. Kiitos. Interest, please. Rova Interfeld. Yes. Um. Niin. En voi kauheasti kysellä, koska alustusta en valitettavasti kuullut, mutta yksi kysymys kuitenkin. Takeet, kansalaisoikeudet eivät ole koskaan ehdottomia. Niitä täytyy aina punnita jonkin muun kanssa. Totta kai se, kuinka paljon on tarpeen harjoittaa joku tarkkailua, punnitaanko näitä asioita. Ihan muutama viikko sitten NSAn entinen johtaja nehän nyt ovat joukkotorkkailumestareita siellä. Hän muistaakseni ylähuoneessa totesi, että joukkotarkkailu ei ole hyödytöntä, mutta ei ihan niin hyödyllistä kuin moni kuvittelee. Voi olla, että se käyty jopa itseään vastaan. No jos se näin on, niin ehkä pitäisi olla vielä parempia takia, Oletteko tällaista punnintaa tehneet? Kiitos. Siinä olivat puheenvuoropyynnöt. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Luvallanne vastaan äh, tiettyihin kysymyksiin ja kollegani käyttää sitten myös puheenvuoroja korjaan minun vastaukseni ja tarjoan vielä lisää yksityiskohtaista tietoa. Ensinnäkin kysymys valvontaelimistä. Edustaja mainitsi äh, tässä on erityisesti Portugalin tapauksen, parlamentaarisen valvonnan ja niin edelleen raportissa hyvin vahvasti toteamme, että ei ole mitään yhden koon ratkaisua, joka sopisi kaikille. Joku valvontamekanismi voi toimia hyvin yhdessä maassa, mutta ei välttämättä sovellu toiseen. Tutkimuksemme toisessa vaiheessa voimme sitten tarjota teille löydöksiä siitä, mitkä järjestelyt toimivat, mitkä taas eivät. Joku järjestely voi toimia teoriassa, mutta käytännössä ei välttämättä. Olen kiitollinen myös edustaja Koiliolle sitä ehdotuksesta, että tutkisimme sitä, miten valvontaelinten riippumattomuutta voitaisiin arvioida. Tämä on arvokas kommentti, huomioimme sen toisessa tutkimusvaiheessa. Sitten edustaja Zippelin kysymys, miten määritellään salaisen palvelun tiedustelupalvelujen tehtävät ja tiedonvaihto. Ensinnäkin perusoikeusvirastolla on omat toimintavaltuutuksensa ja rajoitteensa. Me voimme vain toimia tiettyjen rajojen puitteissa. Kun ajatellaan tiedustelupalvelujen tiedonvaihtoa, niin tähän me ei tietenkään voi juurikaan pureutua. Me olemme saaneet valiokunnalta tietyn tehtävän annon, jossa aivan erityisesti, erityisesti viitataan äh, tiedusteluun eikä niinkään salaisten palvelujen rakenteellisiin yksityiskohtiin. Edustaja Kirkhope nosti esille lukuisia seikkoja. Alkuunhan mainitsi, että tarvitaan lainsäädäntöpuitteet tiedustelulle jäsenvaltiossa. Meidän tutkimuksemme havaitsi, että tällaiset on olemassa silloin, kun kyse on täsmävalvonnasta, mutta jos kyse on joukkovalvonnasta, niin sitten vain viides jäsenvaltiossa puitteet ovat olemassa. hän kommentoi, että on jonkinlaista epäsuhtaa oikeussuojakeinojen suhteen jäsenvaltioissa. Näin todella on. Tutkimuksen toisessa vaiheessa toivottavasti voimme todeta, mitkä oikeussuojakeinot toimivat ja mitkä taas eivät. Kenties tätä kautta teille tarjoutui mahdollisuus tutkia, voitaisiinko jotakin ratkaisua suosia myös muissa maissa ja saada aikaan jonkinlainen eurooppalainen ratkaisu. Meillä ei vielä ole tietoja tämän analyysin tekemiseen. Sitten edustaja Ernst esitti kysymyksen. Valitettavasti puhujan mikrofoni ei nyt aivan toimi. Sitten kansallisen turvallisuuden määritelmä. Tämä tuli lukuisissa kysymyksissä esille. Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Voisimmeko saada jonkinlaisen standardoidun määritelmän kansallisesta turvallisuudesta? Tämähän ei kuulu tutkimuksemme alaan, mutta olisi lukon mahdotonta löytää ratkaisua tähän määrittelykysymykseen. Itse olen kahdeksan vuotta käsitellyt tätä kysymystä YK ihmisoikeuskomitean puitteissa ja kauan sitten luovuimme pyrkimyksestä saada standardimääritelmä. määritelmä se sitoisi jäsenvaltioita hyvin muuttuvassa tilanteessa, kun näkymätkin muuttuvat. Mutta varmasti voimme perehtyä tarkkaan siihen, miten kansallinen turvallisuus on mukana analyyseissä, kun määritellään, toimivatko oikeussuojakeinot tietyssä tilanteessa vai eivät. Olen kiitollinen edustaja Komesille hänen kommenteistaan. Hän piti tervetulleena tätä raporttia, niin kuin muutkin jäsenet, ja hän kannusti meitä levittämään raporttia mahdollisimman laajalle. Haluan todeta, että näin aiomme tehdä. Toimitamme raporttimme aina jäsenvaltioiden hallituksille ja yhteyshenkilöillemme. Vuonna 2016 haluamme nimenomaan vaikutustamme tehostaa. Voimme toimia tehokkaasti vain niin, että eh, nämä tiedot saadaan laajempaan levitykseen. Otamme totta kai tämän kehotuksen vakavasti. Sitten edustaja Vos. Muistuttaisin, että tämä raportti on vasta alkua työssämme. Niin kuin itsekin sanoitte, meillä on vielä lisää työsarkaa ja toivottavasti toisessa vaiheessa voimme antaa teille sitten lisää tietoa, jotta pääsemme järkevästi eteenpäin kehittämään politiikkaa. Olisi hyvä määritellä tietyt minimistandardit ja oikeussuojakeinot. Ja tämä toteutuisi sitten seuraavassa loppuvaiheessa. Edustaja Spinelli esitti myös tärkeitä näkökulmia erityisesti ilmiantajista ja siitä, miten heitä voitaisiin paremmin suojella. Katsotaan, voimmeko toisessa vaiheessa kiinnittää tähän vielä lisää huomiota. se ei suoraan sopinut lainsäädäntökatsauksen ja sen soveltamisen raportointiin, mutta katsotaan, miten mandaattimme mukaisesti voisimme tätä työtä jatkaa. Perusoikeusvirasto, arvoisa jäsen, on täysin sillä kannalla, että ilmeantajia täytyy suojella, jotta demokraattisissa maissa todella puolustetaan oikeuksia ja niitä suojellaan. Edustaja Intvelt nosti esille arvioida suhteellisuutta ja tarpeellisuutta. Me haluamme aina määritellä laillisuutta, suhteellisuutta ja tarpeellisuutta ja sitä, miten tämä sopii yhteen kansallisen turvallisuuden kanssa. Me emme voi tiedustelutoiminnan valvonnan laatua arvioida. Minäkin kuulin tämän Britannian parlamentin kannanoton joukkovalvonnasta, mutta virastomme toimivaltuuksiin ei kuulu arvioida tiedustelutoiminnan laatua, ainakaan silloin kun me emme edes saa pääsyä näihin tietoihin. Mutta toki olemme samaa mieltä siitä, että on oltava kansalliset mm. puitteet, jotta tällainen testaus voidaan systemaattisesti toteuttaa. Pyytäisin nyt kollegaa vielä täydentämään vastauksia. Uh, lyhyesti. Täällä on vielä pari muuta asiaa liittyen teihinkin jatkossa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Minusta tuntuu, että kysymykset yleisesti ottaen ovat saaneet vastauksensa, mutta kaksi seikkaa vielä. Monet jäsenet viittasivat oikeussuojakeinoihin. Totta kai tämä oli yksi kysymyskin perusoikeusvirastolle, että piti katsoa oikeussuojakeinoja, jotka ovat jo käytössä. edustaja Spinelli, tämä on totta kai keskeinen osa tällaista joukkotiedustelua, että pitää katsoa, saadaanko oikeussuojat keinot niille, joihin kohdistuu, joihin kohdistuu valvonta. Ja joka tapauksessa oikeussäkeinen toteutuminen on hyvin hankala. Ihmisoikeustuomioistuimen tärkeät päätökset ehkä antavat meille suuntaa sille, miten oikeussuojakeinot toteutuvat, ei ainoastaan kohdennetussa, vaan ei kohdennetussa tiedustelussa myös. Toinen kysymys, joka ei tullut tässä kertomuksessa niin paljon esiin, mutta jonka osalta varmasti kehitellään asioita seuraavassa vaiheessa ennen seuraavaa julkaisua, on se, miten voidaan valvoa tiedustelutiedon vaihtoa palveluiden välillä. Tässä usein on valtava porsareikä kansallisessa lainsäädännössä. Ja tämä on selkeästi kysymys, joka tuli esiin, kun te esititte tämän pyynnön aikananne ja tämän asian, asia, jota haluamme selvitellä enemmän seuraavassa julkaisussamme. Yhteenvedonomaisesti on tärkeää todeta, että nyt kun teemme haastatteluita monissa jäsenvaltioissa, niin voimme ehkä kertoa teille, miten tällaiset lainsäädäntöpuitteet, täydellisemmät tai epätäydellisemmät, voivat ainakin antaa vähän suuntaa lainsäätäjille, jotka haluavat uudistaa kansallisia puitteita. Kiitos. Kiitoksia kovasti. No niin, sitten pitämättä puhetta seuraavaan kohtaan esityslistalla, koska aika vähän on aikaa. Se oikeastaan liittyy sekin edelliseen kohtaan. Eli nyt me saamme selontekoa. Ai niin, kiitos puheenvuorostanne. Eli saamme selonteon oikeus- ja sisäasioiden alan erillisvirastoista. Niiden verkosto pyrkii lisäämään operatiivista ja poliittista yhteistyötä eri virastoon vetovastuussa joka vuosi verkostossa. EU-lisä oli 2015 puheenjohtajana perusoikeusvirasto puolesta tänä vuonna. Ensin pyydän, että herra Garkov, tervetuloa muuten, esittelee tulokset 2015 vuonna. Sen jälkeen herra Uff lähetti uudelleen saa puheenvuoron. Hän voi esitellä 2016 painopisteet. Herra Garkov, tervetuloa valikuntaan. Olkaa hyvä voitte alustaa ja esitellä tulokset. Uh, Kiitos. Hyvää iltapäivää kaikki. Hauska olla täällä. Ja seuraavan parin minuutin aikana kertoa tärkeimmät tulokset verkoston työstä. Verkosto on ollut olemassa vuodesta 2011 ja sen jälkeen se on ollut hyvin käytöläinen väline alusta yhteistyölle osavirastojen kesken. Yhtenä tavoitteena on vahvistaa niiden toimintaa uusissa jäsenvaltioissa. 2015 verkostolla oli neljä painopistettä. Voidaanko me vastata haasteisiin, joita Euroopan unionilla on. Ennen kaikkea pyrittiin edelleen vahvistamaan näyttöperusteista keskustelua poliittisella tasolla EU-ssa. Operatiivinen toiminta, virastojen toiminta pitäisi noudattaa jäsenvaltioiden painopisteitä. Sitten ulkoinen viestintä, sitten lopuksi, viimeisenä mutta ei vähimpänä, osavirastojen näkyvyys suhteessa toimielimiin ja laajemminkin. Kaikki neljä painopistettä pyrkivät lisäämään ja vahvistamaan käytännön merkitystä verkoston työssä, kun täytäntöön pannaan politiikkaa tällä saralla. Tässä annetaan tukea myös jäsenvaltioilla, kun tulee ennennäkemättömiä odottamattomia haasteita, kuten terrorismi tai maahanmuutto. Minä uskon, että verkoston selonteko on teillä jaettukin, eli en rupea toistamaan kaikkia, mitä siellä on, mutta minä haluaisin tähdentää, että mitä tuloksia verkosto onkin saavuttanut, niin kaikki on ollut hyvin käytännönläheistä, tiettyä tarkoitusta varten, suunniteltua ja ennen kaikkea pitää mielessä EUn panopisteet. Muutama esimerkki tästä. Ensinnäkin aloittaisin kaikkein näkyvimmistä aloitteista viime vuodelta älykkäiden rajojen koehanke. EU lisää käynnisti sen yhteistyössä neljän viraston kanssa mukaan lukien perusoikeusvirasto. Se oli tässä tärkeässä osassa myös ajatellen tekniikan vaikutuksia perusoikeuksiin, mutta myös Europol oli siellä mukana. Sitten verkostossa Eurojustin aloitteen pohjalta luoda pakki tällä alalla, jotta voitaisiin vierastaistelijoiden ilmiötä torjua. Tässä oli varsin viisi virastoa mukana aivan alusta lukien suunnittelussa ja täytäntöönpanossa kun olemme järjestelykeskus käsitettä kehitelleet. Se on yksi kaikkein tärkeimpiä keinoja hallita maahanmuuttopaineita. EU, LISA, EASO ja Frontex olivat Kreikassa mukana yhdessä hankkeessa ja antaa ihan käytännönläheistä apua teknisesti ja operatiivisesti, jotta voidaan järjestelykeskusten täytäntöönpanoa tehostaa. Lisäksi Koulutusta on annettu, valmiuksia vahvistettu. Ihan hiljattain tässä käynnistettiin rajavalvonnan tiimoilta tätä Schengenin arviointiakin on viety eteenpäin koulutuksen tasolle, jotta voidaan jäsenvaltioiden käytännöllisiä valmiuksia vahvistaa, jotta voidaan puuttua maahanmuuttopaineisiin, huomioiden kansalliset painopisteet. Tästä voisi puhua paljon pidempäänkin, mutta aika rientä ja varmasti tässä on jo käyty mielenkiintoinen keskustelu. No lopuksi kuitenkin sanoisin, että on erittäin tärkeää tähdentää sitä, että yhteistyö osavirastojen kesken on ollut ja on oleva tärkeässä asemassa, että voidaan nopeasti antaa käytännöllisiä vastauksia niihin haasteisiin, joita oikeus- ja sisäasioissa on tai eu sa ylipäätään. Siksi minä olen luottavaisin mielin, että 2015 tulokset laajenevat entisestään tänä vuonna perusoikeusviraston johdolla. Sitten viimeisenä, mutta ei vähimpänä aiheena, voidaanko me vastata EU-ssa nykyisiin haasteisiin, terrorismiuhka, maahanmuuttopaineet, niin meillä on valtava tarve yhteen toimivuuteen, standardeita ajatellen ja synergia operatiivisella tasolla. Siksi osa virastot ovat keränneet valtavasti kokemusta ja tietoa. Ne ovat sitoutuneet siihen, että annetaan jatkossakin tukea aloitteellisesti, jotta voidaan vastata nopeasti ja tehokkaasti näihin haasteisiin. Ja totta kai olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitoksia kovasti herra Garkov. Sitten herra O. Flaherty. Ja tämä nyt kun on ensi kerta teille täällä niin toteaisin, että me seuraamme suurella mielenkiinnolla, mitkä ovat teidän painopisteenä nyt täällä uudella kaudella. Kiitos paljon puheenjohtaja arvoisat jäsenet. Haluaisin sanoa aluksi, että EU-lisä on meille tärkeä. Kiritämme johtaja Krim Karkovia johdosta vuonna 2016 me voimme sanoa, että eu työtä on hankala seurata, kun se on niin hyvin tehtyä. Meillä on muutama asia mielessä minulla henkilökohtaisesti ennen kaikkea. Koordinointi, verkostoituminen on valtavan tärkeä, kriittisen tärkeää. Jos meillä on 40 eri yksikköä, niin silloin kyllä varmasti meitä kritisoidaan epätehokkuudesta siitä, ettei vahvisteta – toimintakykyämme yhteisten toimien kautta, joten meidän verkostoitumisemme virastojen kesken on hyvin tärkeää, jotta voin huolehtia siitä, että saatte sellaista hyötyä toiminnasta, jota myös EUn kansalaiset voivat olettaa. Tämä on erityisen tärkeää, kun ajatellaan perusoikeusvirastoa, jonka on tarkoitus huolehtia kysymyksestä, joka on todella horisontaalinen luonteen omaisesti. Perusoikeuksia ei voi nähdä yhdessä siilossa. Perusoikeudet on nähtävä kaikessa toimielinten ja virastojen työssä. Eli jos emme olisi mukana oikeus- ja sisäasioiden alan erillisvirastojen verkostossa, epäonnistuisimme. Näiden virastojen verkoston yhteistyö on tärkeä. Olen käynyt hotspoteissa Kreikassa ja Italiassa, Lampedusalla ja Lesboksen saarella – tutkimassa, miten perusoikeusvirasto voi paremmin tukea EUn kumppaneita paikan päällä, jotta voidaan huolehtia siitä, että perusoikeudet toimissamme, hotspot-toimissamme toteutuvat. Olin hyvin vaikuttunut siitä, mitä EASO ja Frontex ja muut virastot ovat jo tehneet. Näin samalla, että on kriittisen tärkeää, että me kaikki teemme yhteistyötä, jos haluamme saada jotain aikaiseksi tämän tärkeän työn osalta, hotspot-työn osalta. Tämä kävi siis selkeästi ilmi viime päivinä matkeni aikana. Kuulittekin jo EULISAn johtajan selonteon. Me olemme jo voineet verkostoitumisen kautta ajaa älykkäiden rajojen pilottihanketta. Perusoikeusvirasto oli iloinen voidessaan olla mukana tässä hankkeessa. Tässä tehtiin pieni kysely muiden kuin EU-kansalaisten osalta biometristen tietojen käytön osalta rajanylityspaikoissa. Tiedot, joita saatiin kyselystä, ovat avuksi, kun poliittiset päättäjät työtään tekevät, ja EU lisää myös, kun kalibroidaan teknisiä puitteita kehitystyössämme nyt ottaen huomioon niiden kannat, joiden perusoikeuksista on kyse. No mitä painotetaan vuonna 2016? Voisin sanoa, että meillä on seitsemän prioriteettialaa, mutta älkää pelätkö, en puhu näistä yksityiskohtaisesti Viittaan niihin ihan lyhyesti. Ensinnäkin, kuten kuulitte, meidän on jatkettava yhteistyötämme siirtolaisagendan kanssa. Tähän asiaan on viitannut Karkov hotspot-asia on hyvin mielessä, kun juuri palasin matkoilta, ja hotspot-puitteet ovat tärkeitä, samoin parhaat käytänteet biometristen tietojen käytön osalta, se miten voidaan vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon kansallisella ja EUn tasolla. Yhteistyö ja Euroopan komission tukeminen, kun valmistellaan eri vaikutusten arviointitutkimuksia, on tärkeää ennen kuin lainsäädäntöehdotuksia tehdään ja niin edelleen. Toinen prioriteettiala on eurooppalainen turvallisuusagenda. Se, miten puututaan vakavaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen, erityisesti puutumme tässä ihmiskauppa- kysymyksiin. Nykystrategiaa on tarkoitus uudelleen tarkastella, että päästään kokonaan eroon ihmiskaupasta. Integroitumis- osallistamistoimet samalla kuin perusoikeuksien ja tasa-arvon ajaminen. Lisäksi keskitytään huolehtimaan siitä, että annetaan operationaalista tukea jäsenvaltioille e- e- eurooppalaisen agendan mukaisesti, jotta voimme olla mukana vaikuttamassa – siihen, että voidaan haitata rikollisryhmien toimintaa, ihmissalakuljetusta, siirtolaissalakuljetusta. Ja sitten perusoikeusvirastolle erittäin tärkeä kysymys on se, että keskitytään uudestaan perusoikeuksiin politiikassa ja aloitteissa, jotka liittyvät vapauteen, turvallisuuteen, oikeuteen ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Me kaikki virastot teemme yhteistyötä, jotta voimme huolehtia siitä, että tasavertaiset mahdollisuudet tulevat esiin kaikkien erillisvirastojemme työssä. Nämä ovat prioriteetteja vuonna 2016. Lisäksi neljä itsestäänselvää prioriteettia, jotka liittyvät tähän erillisvirastojen yhteistyöhön. Käytännön kysymyksiä, jotka tehostavat toimintaamme. Ensinnäkin koordinointi ja tiedonvaihto, mukaan lukien IT- ja kyberturvallisuuskysymykset. Meillä on paljon kokemusta kautta erillisvirastojen ja tätä kokemusta on jaettava meidän kesken. Toiseksi voisimme vahvistaa sitä, miten jaetaan tietoa myös ja sisäasioiden erillisvirastojen verkostossa niin, että voidaan vastavuoroisesti antaa toisille tukea omien kansainvälisten suhteiden pohjalta myös, jotta mandaattimme toteutuu parhaan päin. Ja sitten tiedotustoiminta, kaikki voisimme tehdä enemmän ja paremmin työtä, jotta meidän yhteinen työmme näkyisi paremmin, samoin kuin edellinen työmme. Voimme huolehtia siitä, että meidän työmme näkyy paremmin ja on siksi arvokkaampaa. Ja lopulta koulutuksen alalla me jatkamme mahdollisuuksia, yhteistyön mahdollisuuksia oikeus- ja sisäasioiden virastojen kesken. Jos ajatellaan esiin tulevia huolenaiheita oikeus- ja sisäasioiden virastojen osalta, niistä saattaa syntyä koulutusmahdollisuuksia. Esimerkiksi viha puheen uhrien tukeminen, pakotetut palautukset, etninen profilointi, hyväksikäyttö työmarkkinoilla, lasten oikeus ja Schengenin arvioijien lisäkoulutus – Näitä no temaattisia aiheita käsittelemme tällä hetkellä, jotta saamme vankemman pohjan ja saamme tuloksia vuonna 2016. Ja näin lopulta seuraavat askeleemme ensinnäkin maaliskuussa perusoikeusvirasto isännöi työryhmän kokouksia siitä, miten oikeus- ja sisäasioiden erillisvirastot voivat parantaa tuloksia, mitä tulee uhrien tukemiseen järjestäytyneen vakavan rikollisuuden uhrien. Tämä on suuri haaste meille ja tämä on vain yksi esimerkki niistä toimista, joita on luvassa vuonna 2016. Ja tietenkin, kuten aina raportoimme tällaisen tuloskortin muodossa siitä, mitä saimme aikaiseksi. Näin saatte selkeää tietoa siitä, mitä edistystä saatiin aikaan perusoikeusviraston puheenjohtajakauden aikana. Kiitos. Uh, two interventions. Kiitoksia. Pari puheenvuoroa. Rova Gomez ensinnä. To... Kiitos ja pikaisesti pari kysymystä herra Gur- Garkoville. Kun nyt olette kehitelleet tätä työtä, tietotekniikkaa ratkaisun löytämiseksi verkkorikollisuuden parissa, niin aiotteko myös miettiä kriittisiä perusrakenteita, siis ihan Euroopan tasolla. Tehdäänkö sillä saralla mitään? Ei pelkästään, että niitä yksilöidään, vaan myös suojellaan. Toinen kysymys herra Flahertille, jos nyt ajatellaan mainitsemianne painopisteitä, niin onko nyt tämä kisailu alaspäin säännöissä tässä juuri Tanskan edustajan kanssa tästä keskusteltiin, niin aiotteko kiinnittää siihenkin huomiota? Mrs. Spinelli. Kiitos, Rova Spinelli. Yes, thank you. Kiitos. For, eh... Kysyisin herra Oflahdulta minäkin. Järjestelykeskuksiin liittyen. Seuraan hyvin tarkkaan tilannetta, kuten olen tehnyt jo pitkään varsinkin perusoikeuksien suojan kannalta, kun joskus käytetään rekisteröinnissä väkivaltaakin, kun tässä järjestelmäkeskukset ehkä ovat vaarassa muuttua kiinniottokeskuksiksi. Totesitte käyneenä Kreikassa ja Italiassa, ja kun minä nyt olen italialainen ja käyn parin viikon päästä Lesboksella valtuuskunnan kanssa, niin olisin kovasti kiitollinen teille, jos te kertoisitte vähän omista vaikutelmistanne. Kertoisitte, mitä puutteita teidän mielestänne on tullut vastaan, mitä ongelmia perusoikeuksien kannalta puolestaan on tullut vastaan, joita voitaisiin ratkaista – ei tarvitse olla niin kauhean diplomaattinen vastauksessa. Kiitos. Kiitos, Mrs. Spinelli. Kiitoksia, Spinelli. No niin, vieraat. Herra Garkov ensin. Thank you, Madam Chair. Um, the... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin edustaja Komesin kysymys. Verkoston tarkoituksena on helpottaa yhteistyötä, kokemusten ja parhaiten käytäntöjen vaihtoa virastojen välillä kun ne täytäntöön panevat omaa mandaattiaan. Sen takia verkosto ei perehtynyt kriittisen infrastruktuurin suojaan. Käytäntöjen vaihto ja aloitteet toki voidaan suunnata myös niin, että huomioidaan se, miten kriittistä infrastruktuuria Euroopassa voitaisiin paremmin suojella. Silloin kun kyse on siitä, että virastoilla on tehtävänä tämä, tämän alan tehtävät. Kiitokset, herra Fäherti. Kiitos oikein paljon. Pari meinkä haasteellista kysymystä, puheenjohtaja. Ensinnäkin edustaja Gomesilta. Kysymyksenne on hyvin täsmällinen ja tiukka. Oikeus- ja sisäasioiden verkosto tietenkin käsittelee aiheita, jotka kiinnostavat kaikkia näitä virastoja – en yksinkertaisesti pysty tällä hetkellä arvioimaan sitä, onko edustajan Gomezin esittämä kysymys sellainen, joka vetoaisi kaikkiin virastoihin ja näin saataisiin se pöydälle. Mitä perusoikeusvirastoon tulee, kuten valiokunta tietenkin hyvin tietää, emme ole monitoroiva virasto, eikä meillä ole mandaattia tehdä tutkintaa, joka kohdistuu tiettyyn jäsenvaltioon. Me seuraamme perusoikeuksien toteutumista kautta Euroopan unionin hyvin tarkkaan ja annamme teille välineitä vetää johtopäätökset, eikä vähintään vuosikertomuksessamme. Näette ehkä, että kun käsittelette yksittäisten maiden tilanteita, niin meillä on oma mandaattimme, joka ei mahdollista tämän enempää toimintaa, vaikka ehkä joskus näin toimis, toivoisitte. Kuitenkin tarjoamme teille tietyt välineet. Sitten edustaja Spinellin kysymys järjestelykeskuksista. Sanoisin ensin, ja pahoittelen, että olen diplomaattinen kuitenkin, mutta en käynyt näitä missä mielessä valvoakseni jäsenvaltioiden toimintaa. Minun tarkoituksena oli saada parempi käsitys ja ymmärrys siitä, miten perusoikeusvirasto voi paremmin auttaa EU-kumppaneitaan tekemään työtään. Tämä oli siis tämän matkan tarkoitus yleisiä huomioita voin tässä mielessä esittää. Ensinnäkin huomasin, että oli aitoa valmiutta vahvistaa perusoikeuksien suojelupuitteita käyttäjän virastojen. Ja keskustelimme myös jäsenvaltioiden edustajien kanssa todella aitoa halukkuutta hyvin nopeasti kehittyvässä tilanteessa, jossa vankasti tunnetaan, että tässä on vain ihan hetki aikaa toimia. Puitteet on saatava paikalleen ennen kevätsäitä, jolloin hyvin suuret siirtolaisuvut vielä kasvavat entisestään. Tässä yhteydessä perusoikeusvirasto tutkii EASON ja Frontexin ja muiden virastojen kanssa yhdessä sitä, miten voimme parempaa tukea antaa heille koulutuksen välineiden kautta ajatellen mitä pöytäkirjoja meillä on perusoikeuksien suojeluun jo tällä hetkellä käytössä. Uskoakseni enempää en pysty tänä päivänä sanomaan, pahoittelen sitä, mutta olen hyvin tietoinen, että sinne mentiin tiettyä tarkoitusta varten ja tässä mielessä voin myös vetää näitä johtopäätöksiä. Kiitos. Kiitos kumpaisellekin. Hyvää yhteistyötä tälle vuodelle ja kiitos käynnistä valiokunnassa ja tiedosta. Sitten seuraavaksi kohta kahdeksan esityslistalla. 2013-2016 koskevan huumeidenvastaisen toimintasuunnitelman selonteko ja huumausaineen strategia. Komissio esittelee kertomuksensa ja Rova Seppälä, olkaa, Sipala, olkaa hyvä. Sen jälkeen jäsenet. Mrs. Sipala. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kutsusta valiokuntaan tulla esittelemään kertomus. Minä alustan lyhyesti ja jos tarpeen on, voin tarjota vähän pidemmänkin version tästä tekstistä sihteeristön siis kautta tarjottavaksi kaikille valiokunnan jäsenille. Komissio on laatinut kertomuksen, koska uusi strategia edellyttää, että komissio joka toinen vuosi kertoo edistyksestä tavoitteiden täytäntöönpanossa ja painopisteissä uudessa strategiassa ja toimintasuunnitelmassa. Meidän täytyy laatia kertomus kuulen hallintoa jäsenvaltiota, huumausaineen seurantavirastoja ja muitakin virastoja, kuten Europolia. Kertomuksessa on mukana kausi 2013-2014 ja myös täytäntöönpanosta on tietoja viideltä alalta vähentäminen, tarjonnan vähentäminen, koordinaatio, kansainvälinen yhteistyö, tieto, tutkimus, seurantaa ja arviointia. Käyn läpi lyhyesti tärkeimmät tulokset kertomuksessa ja sitten myös johtopäätökset. Jos ajatellaan kysynnän vähentämistä, niin on erittäin tärkeää tärjätä sitä, että useimmat jäsenvaltiot ovat laatineet ohjelman tai luoneet toimenpiteitä, joten tarkoituksena on vähentää laittomien huumausaineiden käyttöä. Useimmat jäsenvaltiot ovat myös valistuskampanjoita luoneet, jotta voidaan tietää, mitä seurauksia huumausainekäytöllä voi olla. Yksi tärkeä tulos liittyy myös ennaltaehkäisemmin toimin. Olemme iloisia siitä, että moni jäsenvaltio täytäntöön panoi, pani tätä myös ennaltaehkäisyn alalla. Kaikilla jäsenvaltioilla on myös hoitoa opium, opiaatti riippuvaisille – Totta kai vankiloissa ehkä tätä on vähemmän. Tarjonnan vähentämisen puolella haluaisin ottaa esille kolme tärkeää tulosta. Ensinnäkin se, että on uusia muuntohuumeita tullut esille EU-ssa vain 2014 101 uutta psykoaktiivista ainetta tullut esille. Kasvu on 25 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen, eli 2013 verrattuna. Niin ikään voidaan kertoa että useimmissa jäsenvaltioissa on myös vaihtoehtoja pakkotoimenpiteille huumausaineiden rikollisille. Lisäksi enemmän kuin puolessa jäsenvaltioista on jo kohdennettuja toimia liittyen verkossa käytävään huumausainekauppaan. Sitten strategian yksi painopiste oli myös koordinaatio. Siitä voimme kertoa, että kaikki EUn jäsenvaltioilla on kansallisia alueellisia strategioita – Useimmissa strategioissa keskitytään nimenomaan laittomiin huumausaineisiin joissakin jäsenvaltioissa. Siellä on myös laajemmat määritelmät tupakka, alkoholi tai muut päihteet ovat myös mukana. Lisäksi olemme iloisia siitä, että kaikki jäsenvaltiot ovat kertoneet meille, että kansalaisyhteiskunnan järjestöt olivat mukana kehittämässä muotoilemassa kansallista huumausainepolitiikkaa 2013-2014. Sitten vielä yksi tärkeä osa strategiaa, mitä kansainvälinen yhteistyö. Tiedämme, että EU rahoittaa edelleen merkittäviä hankkeita, mainitsin kolme, kopolat, kokainin reitti ja heroinin reitti. Tutkimuksesta todettakoon, että EUn rahoitus on merkittävää Lähinnä se tulee seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta, mutta rajoittumassa määrin myös muista ohjelmista, e-justice-ohjelmasta muun muassa. Sitten tärkeimmät johtopäätökset kertomuksessa, joita on seitsemän. Ensinnäkin kertomuksesta voidaan todeta, että lainsäädäntöpaketin hyväksyminen uusissa psykoaktiivisissa aineissa on ehdottoman välttämätöntä. Me luotamme tässä nyt uuteen valtion alankomaihin, että paketti lähtee eteenpäin. Ja sitten tietenkin tietää varsin hyvin, että se on salvattuna neuvostossa. Toinen johtopäätös on kertomuksen pohjalta, että me tarvitsemme myös oman äänemme kuuluville kansainvälisesti liittyen liittymiseen Unkasiin, joka käsittelee nimenomaan huumausaineita. Tämä kokous järjestetään tämän vuoden huhtikuussa. Kolmas johtopäätös on, että me tarvitsemme uutta pontta yhteistyölle kolmansien maiden kanssa, jotta voidaan vaalia yhteistyötä niiden maiden kanssa, jotka ovat huumausaineissa tärkeitä YKssa, mutta muutenkin, niin että voitaisiin saada aikaan synergiaa poliittisessa vuoropuhelussa kolmansien maiden kanssa tai kehitysyhteistyöohjelmissa. Neljäs johtopäätös verkossa kautta salakauppa Humasaarilla on merkittävä vaara, johon on EU-ssa puututtava yhteisesti. Voimme todeta, että me järjestämme komission puolelta tämän vuoden kesäkuun alussa asiantuntijatapaamiseen liittyen tähän aiheeseen meidän internetfoorumin yhteydessä. Neljäs johtopäätös. Huolimatta matalapaineessa taloudessa tarvitaan edelleen rahoitusta toimille vahinkojen lieventämiseksi. Ja sitten kuusi, eli lähentele loppua, johtopäätös on, että meidän täytyy lisätä rahoitusta tutkimukselle, niin että meillä on enemmän EU-tutkimusta. Ja neljäs johtopäätös liittyy kannabikseen. Me voimme todeta, että kuten olemme tietoisiakin, että keskustelu on vilkasta ollut ja varmasti jatkuu sellaisena. Lopuksi haluaisin vielä teille todeta puheenjohtaja, että edistyskertomus on tavallaan lähtölaukaus laajemmalle selvitykselle, eli meidän huumausainestrategiamme arvioinnille. Arviointi käynnistyy tulevina kuukausina. Komissio aikoo ulkoisen palveluntarjoajan kanssa hoitaa tämän. Se on loistava tilaisuus jäsenvaltioille, parlamentille, virastoille ja kansalaisyhteiskunnalle osallistua strategian muotoilun. Se on erittäin tärkeää myös uuden toimintasuunnitelman laatimisessa EUta varten. Arvioinnin tulokset saataneen 2017 alkuvuonna, toivottavasti aiemmin, mutta kuitenkin ihan realistista ajatella, että 2017 alussa ne saadaan. Näin voidaan sitten viitoittaa tietä uudelle toimintasuunnitelmalle 2017-2020. Todella toivomme, että Euroopan parlamentti on tässä aktiivinen. Kiitos. Thank you. Kiitos. Rova Sipala. Sitten herra Bonit, joka on muutohuumeiden esittelijämme. Thank you very much. First, I would like to... Kiitos. Ensin haluan kiittää huumeainestrategian esittelystä ja toimintasuunnitelman esittelemisestä. Tämä on hyvä perusta. Näin voimme edistää terveempää Eurooppaa. Perusperiaatteena vähentää kysyntää ja laittomien huumeiden tarjontaa. Halutaan myös yhteistyötä, koordinoitua eurooppalaista ponnistelua, jotta voidaan huumeiden käytön riskejä vähentää, niitä vaikutuksia vähentää yhteiskunnissamme. Kun strategia on astunut voimaan ja sitten toimintasuunnitelma tämän tueksi vielä, niin olemme havainneet julkisia aloitteita lukuisissa jäsenvaltioissa. Meidän pyrkimyksenä on lisätä tietoisuutta näistä kysymyksistä Euroopassa. On tiedotuskampanjoita, meidän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta mahdollista terveysvaikutuksesta, sosiaalista vaikutuksista, joita huumeiden käytöllä on. Tarkoitus on myös puuttua kysyntään ja tarjontaan laittomien huumeiden osalta. Hoito ja ää, muut terveysvaikutukset on myös huomioitava ja on myös pyrittävä kuntouttamaan entisiä huumeiden käyttäjiä yhteiskunnan jäseniksi. Meillähän on oikeastaan ongelmia, jotka liittyvät eroihin jäsenvaltioiden välillä sen suhteen, miten pitkällä ne ovat huumepolitiikassaan. Toisaalta on kyse niin sanotusta pehmeistä toimista ja toisaalta taas lainsäädännöllisistä toimista. Huumeainestrategia antaa kansalliselle politiikalle tukea niin, että voidaan tehdä koordinointityötä – esimerkiksi kansainvälisissä kysymyksissä ja edistää EUn lähestymistapaa huumeongelmiin tarttumisessa. Kansallisia ja EUn virastoja täytyy rohkaista edistämään tutkimusta ja analysointityötä, joka pohjautuu EMCDDAn indikaattoreille. Tarkoitus on myös seurata huumeiden tarjonta ja käyttökehitystä. Näin hyviä käytäntöjä ja kokemusten vaihtoa voidaan kannustaa kaikkeen 28 jäsenvaltion kesken. Tarvitaan todellisia arvioita siitä, kuinka valmiita jäsenvaltiot ovat ryhtymään yhteisiin toimiin. Tämä on oleellista, koska huumemarkkinat ovat rajat ylittävät. Näin ollen tarvitaan myös lainvalvontapuolella yhteistyötä ja koordinointia. Tarvitaan uusia asenteita myös huumetyössä. Yhteisen eurooppalaisen strategian puutteet esimerkiksi psykoaktiivisten aineiden osalta on ikävä kyllä huono esimerkki. Meillä on lukuisia esimerkkejä kolmikantaneuvotteluista, kun parlamentti ja komissio ovat halunneet tämän ongelman ratkaista uusilla ratkaisuilla. Meidän on arvioitava sitä, mikä tähän on syynä. Poliittisen tahdon puutekko vai pelätäänkö liiallista Euroopan tason koordinointia? Jäsenvaltioiden politiikka tällä alalla kenties on sellaista, että ne nimenomaan pelkäävät liiallista koordinointia. Uusia psykoaktiivisia aineita täytyy voida analysoida, jotta voidaan tehokkaasti ja nopeasti reagoida uusien aineiden markkinoille tuloon. Tällä hetkellä tämä menettely vie hyvin pitkän aikaa. Toivottavasti nopeuttamiskeinoja vielä löytyisi. Me haluamme uusia ratkaisuja. Nyt ne ovat jumissa jossain määrin neuvostossa, mutta toivomme, että Lankomaiden puheenjohtajakauden aikana pääsisimme eteenpäin tässä tärkeässä aiheessa, jotta saamme myös uuden tyyppisiä ratkaisuja. Haluaisin kysyä, mitkä ovat suunnitelmat tämän vuoden varalta, kun ajattelemme uusia psykoaktiivisia aineita ja sitten tämän Angassin konferenssi, kuinka tärkeässä roolissa psykoaktiiviset aineet ovat tuossa konferenssissa? Toimintasuunnitelma korostaa yhteistyötä myös kansalaisyhteiskunnan kanssa. Voisitteko tarjota jonkinlaisia esimerkkejä siitä, minkälaista yhteistyötä tällä alalla on tehty ja onko tämän tukana myös rahoitusvälineitä. Kiitos. Mistä Jure? Kiitoksia. Boni ja sitten herra Jurek. Ja w tego, słyszeliśmy od przedstawicielki komisji. Kiitos puheenjohtaja. Otan huomioon, mitä komissio on sanonut, mikä on komission kanta marihuanaan. Ajattelen tässä, miten arvioidaan koko tätä ilmiötä. Minusta tuntuu, että jos edustajillamme on mahdollisuus teettää tutkimusta Madonnan vaikutuksia voitaisiin tutkia, jotta selvitettäisiin, onko marihuanaa selkeä terveysuhka, lähdetäänkö sitä kautta usein käyttämään muita huumeita, lisääntyykö muiden huumeiden kysyntä? Lähtevätkö ihmiset mieluummin silloin kokeilemaan uusia psykoaktiivisia aineita? Meidän pitäisi kuulla tässä vain komission kantoja, koska tästä ongelmasta on keskusteltu. Sitä ei saisi vältellä myöskään täällä meidän keskusteluissamme. Kiitos. Herra Corrao. Grazie Presidente. Kiitos. Minäkin olen lukenut tämän edistyskertomuksen, joka komissio laatinut. Siellä on kuitenkin yksi kysymys, joka osoittaa, että tuloksia on saatu ja hyviäkin. Jos ajatellaan italialaiset mafiavastaiset yksiköt, oikeusviranomaiset, se on yksi tärkeimpiä muuten maailmanmittakaavassa on, miten lainsäädännön velvollisuutta löytää ratkaisuja, myös vaihtoehtoisia, jotka ovat tehokkaita, niin myös kun ajatellaan kansainvälistä keskustelua, Pompinu ryhmä, Euroopan neuvosto miettivät samaan suuntaan, kun tieteellisesti sitä arvioidaan. Global Track Commission jossa on Kofi Annen, Javier Solana muun muassa mukana, ovat kuvailleet tätä puutteellista politiikkaa huumausaineiden kohdalla. 2015 järjestettiin ITKO interryhmässä pyöränpyörän keskustelu, jossa arvioidaan myös, miten tehokasta tämä on. Europol, Eurojost ja moni muu oli mukana Euroopan neuvoston kansayhteiskunta ja siellä on tehty myös selvitys siitä, mikä on huumausainepolitiikka. Ja se on live-valiokunnan koordinaattoreiden käsissä ollut myös. Ja viittaa Euroopan viimeiseen mietintöön, ja siellä on 2004 joulukuuta, eli 12 vuotta sitten laadittu. Maailma on muuttunut ja parlamentin täytyy myös käydä ei-ideologista keskustelua tieteellisen tiedon pohjalta. Euroopan unionin komission kertomuksessa kerrotaan 2013 rikoksista, niin kannabiksen liittyy yli 70 prosenttia ja se on pari tuhatta tonnia vuodessa, ja jos sen osuus on 10 prosenttia, niin 80 miljoonaa kansalaista on sanonut käyttäneen se kannabista ainakin kerran. Eli meidän poliisivoimio ja oikeuslaitoksen on käytettävä voimaa sellaiseen ilmiön, jota ei voida viirata ollenkaan muuntohuumeiden vaikutuksiin, muun muassa heroin vaikutukseen, ilman että on saatu edes kunnon tuloksia. Ja nyt haluaisin esittää kysymyksen komissiolle. Jos unionilla olisi ratkaiseva rooli YK sopimuksessa ja onko EU-komissio myös jotain laatimassa tätä varten? Ja miten aiotte huomioida myös keskustelun muuttumiseen ajatellen, että pitää harjoittaa uutta tehokasta politiikkaa kevyissä huumausaineissa? Sitten rouva Sipala uudestaan. Thank you, Mrs. Chair, and thank you for the... Kiitos puheenjohtaja, kiitos parlamentin jäsenille mielenkiintoisesta asian menevistä kysymyksistä. Miten EU on valmistautunut UNCAS 2016 konferenssiin? Ensinnäkin totean, että olemme täysin samaa mieltä siitä, että konferenssi on tärkeä hetki ja tärkeä tapahtuma. Siellä kansainvälinen yhteisö pohtii kansainvälistä politiikkaa ja sen edistämistä arvioimme, mitä on tehty eri puolilla maailmaa lukuisissa kysymyksissä ja arvioimme myös sitä, mikä on toiminut hyvin ja mikä vähemmän hyvin. Miten valmistaudumme tuohon konferenssiin? Neuvosto on marraskuussa 2015 hyväksynyt EUn yhteisen kannan. Siinä todetaan, että jäsenvaltioiden ja myös komission mukaan kansainvälisillä foorumeilla. Tuo konferenssi on nimenomaan keskeinen tapahtuma. Meillä on olemassa EUn strategia, joka voi toi, toimia mallina myös maailmanlaajuisesti. Sitten meillä on myös oma virastomme EMCDDA, jonka kokemukset on otettava huomioon. Me tarvitsemme tasapainoisen mallin maailmanlaajuisesti niin, että otetaan huomioon huumeiden kysyntä, sen vähentäminen ja huumeiden tarjonta ja sen vähentäminen. Tätä, tämän voin todeta UMCASista ja komission ja ehkä myös neuvoston puolesta voin todeta, että ähm, mielellämme kuuntelemme myös parlamentin ääntä näissä keskusteluissa kansainvälisesti. Nämä kysymykset ovat tärkeitä kaikille kansalaisten valitsemille edustajille meidän lisäksemme. Olen edustaja Bonnin kanssa samaa mieltä. Hän, hän on tässä esittelijänä. Pitää päästä eteenpäin tässä psykoaktiivisissa psykoaktiivista aineita käsittelevässä asiassa. Olemme keskustelleet valtuuskuntien ja esittelijän kanssa siitä, miten pääsisimme eteenpäin. Nyt olisi hyvä toimia. Tänä vuonna, kun konferenssikin järjestetään, niin EU ei voi toimia ilman toimivia puitteita. Nykyiset puitteet eivät toimi riittävän nopeasti uusissa muuttuvissa tilanteissa. Miten kansalaisyhteiskunta sitten huomioidaan? Meillähän on EU-ssa kansalaisyhteiskunta, kansalaisjärjestöfoorumi. Sitä on uudistettu viime vuonna 45 kansallista ja EU-tason järjestöä on siellä edustettuna säännönmukaisesti kuulemme tätä foorumia aina silloin, kun ryhdymme toimiin tai esittelemme aloitteita huumeiden käytön alalla. Hekin ovat osallistuneet tämän raportin, tämän kertomuksen laadintaan ja toivottavasti voivat osallistua myös merkittävällä tavalla strategian arviointityöhön. Kannabikseen liittyen ja sen lainsäädännölliseen kohteluun liittyen kohteluun liittyen meillähän on aloitteita, lukuisia aloitteita, joihin esimerkiksi kolmannet maat ovat ryhtyneet. Nyt on vielä liian varhaista arvioida näitä toimia, koska ne ovat vasta käynnistyneet. On kuitenkin selvää meille, että näitä kysymyksiä on arvioitava strategian näkökulmasta ja totean vielä kerran, että parlamentin panos on hyvin tärkeä strategian näkökulmasta. Se on toimintasuunnitelman kannalta myös tärkeä tekijä. Kiitos. Kiitos Rova Sipala yksityiskohtaisista vastauksista. Sitten seuraavaksi jatkamme huumausaine aiheella. Pyydän, että seurantakeskuksen johtaja tulisi istumaan tänne viereeni. Herra Alexis Kutsdel. Welcome to our... Tervetuloa valiokunnan kokoukseen. Herra Hutsdel aloitti johtajana ensimmäinen tammikuuta onnittelut. Toivotan teille onnea ja menestystä tärkeässä tehtävässänne. Te esittelette meille tänään seurantakeskuksen strategina työohjelma vuosille 2018 ja 2018 sekä työohjelman tälle vuodelle. Olkaapa hyvä. Thank you very much, Mrs. Chair. On... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja, arvoisat Libe-valiokunnan ja parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin kovasti kiittää teitä tästä kutsusta, mahdollisuudesta selvitellä työohjelmaamme ja strategiamme teille. Kuten sanoitte, Tämä on koko tiimin työtä. Kaksi johtajaa yhdessä, koska työtä valmisteltiin Götzin johdolle ja saimme siirtymäkauden aikana työn yhteistyössä päätökseen. Lisäksi haluaisin kiittää erityisesti tämän valiokunnan jäseniä jatkuvasta tuesta. Erityisesti jatkuvasta ehdotuksesta lisätä budjetti budjettia, palauttaa budjetti. Valitettavasti emme ole onnistuneet tähän mennessä, mutta edelleen olen toiveikas tulevaisuutta ajatellen. Toivon, että voimme tulevaisuudessakin luottaa tämän valiokunnan tukeen. Lyhyesti muutamat keskeiset kysymykset strategiassamme ja työohjelmassamme. Kolmen vuoden strategia antaa mahdollisuuden selkeämmin osoittaa, mikä on strateginen visiomme, mitkä ovat tavoitteemme keskuksessamme myös siksi, että olemme vieläkin sitoutuneempia kuin aikaisemmin siihen, että haluamme osoittaa, mikä on lisäarvomme. Ei ole varmaankaan siksi yllättävää, että kolmen vuoden työohjelman aikana tavoitteemme on huolehtia siitä, että Eurooppa voi olla turvallisempi ja terveellisempi, mutta pari pilaria. Haluamme luoda paremman päätöksenteon mahdollisuudet. Kuulemistilaisuudessani, joka järjestettiin syyskuussa täällä valiokunnassa, ehdotimme keskittymistä kolmaan seikkaan sidosryhmiin. EUn toimielimet, päätöksentekijät ja ammattilaiset. Kolmen vuoden työohjelmassa on kolme keskeistä strategista ajatusta, viestiä tutkimustiedoista. Ohjelmasta nähdään kaikki se palvelu, jota tarjoamme kolmen vuoden aikana. Toinen seikka on erityinen strateginen keskeinen ala, joka on yksi prioriteetti täällä parlamentissa ja valiokunnassa. Se, että varhaisessa vaiheessa arvioidaan riskiä, jotka liittyvät uusiin psykoaktiivisiin aineisiin. Ja sitten kolmas keskeinen ala on tilanne, vastaukset ja trendien analysoiminen kautta Euroopan unionin. Näitä tarkoituksia varten ja työtämme tukemaan on kolme alaa. Tiedon kerääminen ja hallinnointi. Se on aivan keskeisintä viraston työtä. Samoin se, että kehitellään edelleen paremmat, parempi laatuiset tiedot ja julkaisut keskuksestamme. Ja sitten yhteistyö kumppaneiden kanssa. Ja sitten pari alaa, jotka mahdollistavat tämän toimintamme käytännössä. Hallinnointi ja tiedonvaihto televiestintä ja nyt muutaman minuutin ajan joitain keskeisimpiä töitämme seuraavan kolmen vuoden aikana. Erityisesti keskityn vuoteen 2016. Tuo keskeinen ensimmäinen ala, strateginen tavoitteemme, on antaa parempaa todistusaineistoa ja tietoa päätöksenteon tueksi ja olla keskeinen viitekohta, paikka, josta löydetään tietoa, analysoitua tietoa. Teemme tämän tarjoamalla parempia tuotteita, enemmän tuotteita, mutta myös parempaa tietoa sidosryhmille ja tiedon vaihtoa tehostetaan myös. Jotta tietäisitte vähän mitä on luvassa seuraavan kolmen vuoden aikana, haluaisin tänä vuonna erityisesti puhua toisesta julkaisusta, joka on eurooppalainen huumemarkkinaraportti. Se julkaistaan komission jäsen Avra Moporisin kanssa 5. päivä huhtikuuta ensimmäistä kertaa EMCDDA syyskuussa julkaisee ESPAD-raportin, jossa on tietoa koulu kyselytutkimuksista, tuoreimmista sellaisista Euroopassa ja tietenkin olemme tehneet yhteistyötä jäsenvaltioiden neuvoston ja komission kanssa teknistä tieteellistä tietoa myös sinne EU-kannan valmisteluun, mutta vuonna 2017 myös ensimmäistä kertaa julkaistaan uusi kertomus, joka liittyy siihen, miten vastataan huumeongelmaan Euroopan unionissa. Ja kuten sanoin kuulemistilaisuudessani niin syyskuussa ensi vuoden vuosipuolella lähdetään sellaiseen harjoitukseen, että pohditaan, miltä – huumeet saattavat näyttää vuonna 2025 tai 2030. Unkasin mainitsin huumemarkkinat myös. On tärkeää tietää, että huumemarkkinaraportti julkaistaan kolmen vuoden välein, joten seuraava versio valmistellaan vuonna 2018, se julkaistaan vuonna 2019. Jälleen kerran sellaisella hetkellä, että on suuri unkas, joten on mahdollisuus viraston huolehtia siitä, että huolehditaan myös keskivälin arviosta EUn homestrategian osalta. Osa näistä palveluista liittyy myös työhön, johon edustaja Boni viittasi. Meidän virastomme vaikutus eri EUn toimintaohjelmiin, strategioihin ja uuden strategisen toimintaohjelman laatimiseen – Unohdin mainita erityisen tärkeän seikan tänä vuonna. Internetin huumemarkkinoita käsittelevä kertomus, joka julkaistaan helmikuun alkupuolella netistä, saatte jo ihan ensimmäisiä makupaloja tästä tärkeästä kertomuksesta. Ja sitten varhainen varoitus ja riskien arvioiminen. Tässä on kaksi tärkeää alaa. Ensinnäkin se, miten vastataan haasteeseen, joka syntyy uusien psykoaktiivisten aineiden kautta. Riskien arviointi, samoin kuin syntyvät trendit ja uudet uhat. Tänä vuonna ja ensi vuonna luultavasti tehdään työtä vielä vuonna 2019. Paljon työtä tehdään siinä, että muotoillaan uutta tietokantaa uusista huumeista. Tässä tarvitaan todella uudistusta ajatellen, miten dramaattisia muutokset ovat olleet viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana. Tämä työ on siis käynnissä. Tietenkin kun se hyväksytään myös uusien lainsäädäntöpuitteiden täytäntöönpaneminen. Sitten oli kysymys, joka liittyy artiklaan 28 CEUn lääketurvatoiminnassa ja myöskin kapasiteetin kehittäminen oikeuslääketieteen tutkimuksessa ja toksikologian alalla. Me haluamme parasta mahdollista palvelua kumppaneillemme – ja siksi on tärkeää, että valmistelemme myös kumppanimaiden työtä ajatellen näiden kolmansien maiden kansallisia toimintaohjelmia. Balkanin maita ajattelen tässä lähinnä, kun puhutaan kansallisesta parhaisen varoituksen järjestelmästä, joka olisi yhteen toimiva EUn järjestelmän kanssa. Ja sitten kolmas avainala, tilanne, vastaukset ja trendien analysoiminen. Me pyrimme antamaan kokonaiskatsauksen huumetilanteeseen valvontajärjestelmämme kautta. Kuten luultavasti tiedätte, teemme tätä työtä sitä kautta, että pohditaan pitkällä aikavälillä valvotaan tilannetta ja vastauksia EU-ssa ja samalla tutkitaan uusia metodologisia mahdollisuuksia pohtia uusia tuoreita asioita esimerkiksi jäteveden tutkimuksen kautta. Ja tänä vuonna julkaistaakin tutkimus jätevedestä. Ja sitten yksi kansanterveyteen liittyvä kysymys on myös se, että pyritään integroimaan tieto, jota saadaan, jota saadaan verkostosta, joka kerää tietoja myös sairaaloiden ensiavuista. Tänä vuonna on hienoa, että voin ilmoittaa, kun syyskuussa sanoin, että ehdotan keskuksemme työhön myös pitkän aikavälin strategia vuoteen 2020 horisontti 2020 valmisteleva työ on jo tehty. Prosessi on lähtenyt pari viikkoa sitten liikkeelle. Minusta tuntuu, että kun olen ollut tänä noin kolme ja puoli viikkoa, niin olemme lähteneet kaikkiin tarvittaviin toimiin, jotta voisimme vastata teidän vaatimuksiinne ainakin tämän ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Herra Booni. Thank you very much and, uh, Kiitoksia kovasti, parahin johtaja. Ensinnäkin onnittelut nimityksen johdosta, kun nyt olette uusi seurantakeskuksen johtaja. Kiitos kovasti strategian esittelystä vuodelle 2016-2018 ja myös toimintasuunnitelman esittelystä. Siellä on paljon tärkeitä toimia, painopisteitä, joiden myötä seurantakeskus voi olla siinä tärkeässä osassa, joka sillä on ennakkovartusjärjestelmässä, niin että se tarjoaa näyttöä, tekee riskianalyysiä liittyen tarjonnan muuttumiseen ja se, että mikä tämä uusi ilmiö on, uudet psykoaktiiviset aineet ja mitä uusia kanavia on muuntohuumeille. Minä uskon, että me olemme jo aika paljon saaneet eväitä lyhyeltä kaudelta, mutta mitkä ovat sitten lyhyen, pitkän aikavälin ja se liittyy tuohon loppuosaan alustuksessanne. Olette siis valmistelemassa täytäntöönpanossa 2016 2025 aiheita. Viime syyskuussa, kun olitte vielä ehdokkaana johtajaksi, totesitte, että haluatte valmistella strategian, jotta seurantakeskus olisi se virasto EU-ssa, joka tarjoaa huumausaineisiin liittyvää tietoa ja analyysiä, jotta sillä olisi jotain merkitystä asiakkaille. Haluatte vahvista seurata keskuksen roolia, kun ajatellaan terveyden tilan seurantaa Euroopassa. Totta kai se edellyttää myös se, että mietitte, miten tehokkaasti pääsette tavoitteisiinne. Tarvitsitte uusia valmiuksia päästäksenne tavoitteisiin. Ja kun nyt olen esittelijä uusien psykoaktiivisten aineiden asetuksessa, niin haluaisin kysyä, miksi muotoutuu tämä asetus. Meidän täytyy seurantakeskus myös sopeuttaa uusiin odotuksiin, kun pyrimme yhä enemmän torjumaan uusia psykoaktiivisia aineita. Kysyisin teiltä seurantakeskuksen valmiuksia arvioida enemmän nopeammin kun, tai mikä on seurantakeskuksen asema ennakkovartusjärjestelmässä. Minun mielestäni meidän pitäisi menettelyä nopeutta, jotta voidaan arvioida riskejä, jotka liittyvät uusiin psykoaktiivisiin aineisiin. Tästä syystä haluaisin kuulla teidän näkemyksenne aiheesta. Mainitsitte myös talousarvion ja sen rakenteen 2016. Tämän vuoden talousarviossa yleisissä menoissa mennä 15 5 miljoonan euron tasolla, kun ajatellaan ennakkovaroitusjärjestelmää, niin sinne on vain puoli miljoonaa pantu. Jatkossa tämän on muututtavaa. Toivottavasti liittyvaliokunta tukee isompaa talousarviota virastolle, seurantakeskukselle, että saadaan parempia tuloksia. Mietin myös ja viimeiseksi, miten voidaan vahvistaa yhteistyötä kansallisten laboratorioiden kanssa. Virtaviivasta ehkä menettelyarvioinnissa käyttämällä joitakin niitä testituloksia, joita kansalliset viranomaiset jo saaneet. Olisiko mahdollista, kohtuullista ja toteutettavaa? Boni. Kiitos herra Boni. Herra Zilhovski. Vážený pane řediteli, <clears throat> dneska jsem se velmi těšil na vaší pr- Kiitos, arvoisa johtaja. Kuuntelin mielelläni tänne. Tänään aamupäivällä minulta jo kysyttiin siitä, mitä haluaisin muuttaa virastonne toiminnassa. Minä vastasin varsin laajasti ja toteisin lukuisia toimia, jotka sisälsivät juuri tämän varhaisvaltuusjärjestelmän, jonka Bonikin mainitsi. Miten järjestelmä toimii, miten sitä voitaisiin parantaa? Onko teillä mitään erityisiä ehdotuksia parannuksiksi? Mainitsisin viime kesän tilanteen, koska olen tehnyt työtä katutyöntekijänä lukuisien vuosien ajan ja kollegat ovat maininneet, että monissa EU-maissa on uusia synteettisiä huumeita. Jopa yhden käyttökerran jälkeen, jälkeen kä- käyttäjä, kokeilija voi niihin kuolla. Näytti kuitenkin siltä, että nämä huumausaineet olisivat voineet olla vaarattomampia. Ikään kuin tällaiset viihdekäytössä käytettävät kevyemmät huumeet – Miten virasto reagoi tällaiseen tilanteeseen? Mitkä voisivat olla konkreettiset toimet? Minä olen yksi niistä, jotka ovat kannattaneet teidän budjettinne lisäämistä. Nyt tilanne kaduilla on entistä huonompi ja koko huumeongelmaa on aliarvioitu viime vuosien aikana ja nyt sitten tilanne on tämä, mikä on. Huumeiden käyttö koskee totta kai myös pienituloisia, mutta monet kokevat, että huumeet eivät vaikuttaisi heidän omaan elämäänsä. Talouskriisin aikoina huumeiden käytön vastainen taistelu ja huumerikosten vastainen taistelu ja sen käytössä olevat varat ovat pienentyneet. Tsekissä esimerkiksi isolla alueella saattoi olla vain yksi henkilö, joka vastaa huumeiden vastaisesta työstä, kun kuitenkin asukasmäärä on todella suuri. Kaduilla näkee sitten tämän tilanteen seuraukset. Tilanne on samankaltainen monissa muissakin maissa, jopa koko EU:ssa. Huumekauppa kukoistaa ja minä itse olin Maltassa ja yllätyin, kun nuori teini kysyi minulta, haluaisiko ostaa heiltä huumeita. Näettekö te tilanteen samankaltaisena kuin minä? Ja viimeisin kysymykseni liittyy oikeastaan pidemmän aikavälin strategiaan. Kaikkiin kysymyksiin ei varmasti voida tarttua vuoteen 2020 mennessä. Haluaisinkin kysyä teidän strategiastanne aina vuoteen 2030 saakka. Mihin toimiin haluaisitte ryhtyä tulevien vuosien aikana, kenties yhdessä Latinalaisen Amerikan tai Kaakkois-Aasian maiden kanssa? Siellähän huumeet ovat vakava, laaja ongelma. Ovat olleet sitä jo viime vuosina ja ovat edelleenkin, ja tilanne on muuttunut viime aikoina. Thank you, Mr. Mrs. Kiitoksia. Sitten Rova Stevens. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Olen kuunnellut tätä keskustelua. Ja minulla olisi kysymys. Tämä liittyy vammaisiin, ehkä sellaisiin, joilla on autismin kantaisia ongelmia. Kokemuksistani olen tietoinen, että on haavoittuvaisia ryhmiä – erityisesti. Ja joskus huumekauppiaat kohdistavat toimensa tällaisiin ryhmiin. Onko teillä tietoa haavoittuvaisista ihmisryhmistä ja huume, huumeiden käytöstä? Ja ehkä siitä, kohdistavatko huumekauppiaat toimensa tällaisiin ryhmiin. Samalla pohdin sitä, onko teillä minkälaista tietoa siitä, vaihdetaanko tämän tyyppistä tietoa jäsenvaltioiden kesken. Tiedän, että Belgiassa ihmiset, jotka tulevat perheistä, jotka ovat heikommassa tilanteessa, usein päätyvät vankiloihin, mutta eivät ole ihan tietoisia siitä, että he ovat tehneet virheitä tai että he ovat rikkoneet lakia. He eivät ole niin tietoisia tästä tavallaan oman vammansa takia. Onko teillä lisätietoa tästä? Kiitos. Kiitoksia sitten herra Jurek. E, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin nyt esittää uudelleen jo komissiolle esittämäni kysymyksen. Mikä on teidän kantanne marihuanan, Mihin suuntaan jäsenvaltioiden lainsäädäntö on menossa? Mihin pitäisi suunnata meidän toimintamme? Tiedämme, että tästä on ristivetoa olemassa, mutta eivät molemmat puolet voi olla oikeassa samaan aikaan. Eli meidän pitäisi arvioida kunnolla tilannetta ja tehdä oikeat johtopäätökset. Kiitos, herra Jurek. Siinäpä se, herra Gottschel. Thank you, Mrs. Chair. Uh, I have uh, received plenty of very interesting... Kiitos puheenjohtaja. Mielenkiintoisia kysymyksiä, jotka vaatisivat varmasti vielä lisää aikaa. Yritän kuitenkin tehokkaasti ja lyhyesti vastata. Ensinnäkin edustaja Bonin kysymys. Ensimmäinen kysymys kuului, miten pääsemme tavoitteisiin ja pitkän aikavälin strategiaan ja miten sitä voitaisiin noudattaa jo nyt tehokkaasti. Oikeastaan neljä seikkaa tähän liittyy. Ensinnäkin, kun otin virkani ja Götsiltä tehtävät siirtyivät minulle, niin niin kuin selitin, olen toiminut käytännönläheisesti. Olen halunnut tehdä edeltäjäni kanssa yhteistyötä, määritellä prioriteetit ensinnäkin säästöjen osalta ja siirtojen osalta ennen kuin pyydämme lisärahoitusta. Budjetti vuodelle 2016 on hyvä esimerkki tästä. Me onnistuimme säästämään varoja esimerkiksi vuokrakustannuksesta ja komission tuen ansiosta pystyimme nämä varat käyttämään sitten toimintamenojen kattamiseen. Tässä yksi esimerkki. Haluan myös pitkän aikavälin strategista visiota. Virastossahan meillä on jo kuukauden kuluttua ensimmäinen sisäinen työryhmä näistä aiheista. Strategian laadinta sitten on tästä seurauksena, sitten kunhan johtokunta sen on hyväksynyt ja senkin tulen teille esittelemään. Tämän jälkeen sitten toimivaltuudet totta kai kartoitetaan ja oma tavoitteeni on mahdollisuuksien mukaan järjestää organisaatiomme sellaiseksi, että voimme parhaalla mahdollisella tavalla täyttää pitkän aikavälin strategiset tavoitteet. Sitten esitettiin kysymys siitä, miten aion vastata niihin odotuksiin, jotka liittyvät meidän toimintamahdollisuuksiimme. Totta kai jatkamme työtä ja parannamme omia mahdollisuuksiamme. Tarkoitus on varmistaa, että henkilöstömenojen, pysyvän henkilöstömenojen osuutta virastossa ei lisätä. Me tarvitsemme varoja myös asiantuntijoiden palkkaamiseen, jotka tekevät lyhyemmällä aikajänteellä työtä. Näitä varoja toistaiseksi meillä ei ole käytössämme. No sitten alueelliset ja kansalliset tiedot. Meillähän on nyt jo riskiarvio ja varhaisvaroitusjärjestelmä käytössä ja tämä työ varmasti jatkuu. Stehovski kysyi siitä, miten varhaisvaroitusjärjestelmä voitaisiin vielä parantaa entisestään. Lainsäätäjän haasteena uuden lainsäädäntöhankkeen valmistelussa totta kai on, tilannehan on sellainen, että jos helppoja ratkaisuja olisi, niin niihin olisi tartuttu jo aikaa sitten – Tärkeää on ymmärtää se, että kun riskiarviota ensi alkuun katsotaan, vuonna 1999 jo tarkoituksena oli huomioida joitakin tekijöitä riskianalyysissä. Nyt näitä tekijöitä on paljon enemmän. Tarvitaan paljon enemmän tietoa. Yhteisissä toimissa jäsenvaltioilla on kuusi kuukautta aikaa täytäntöön panna päätös. Nyt tällä hetkellä tämä ajanjakso on yksi vuosi. Kun halutaan yhteisiä toimia ja halutaan varhaisvaroitusjärjestelmä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa käyttöön niin, että EU voi tehdä hyviä päätöksiä nopeasti ja voidaan välttää se, että vaaditaan esimerkiksi kaksi vuotta ennen kuin toimet alkavat näkyä, niin tämähän vaikuttaisi kielteisesti koko prosessiin. Sitten Tsehovskin kysymys. Totta kai haluan kiittää Bonia ja Tsehovskia esitetyistä kysymyksistä. Miten voimme tehostaa työtä uusien psykoaktiivisten aineiden osalta? Komissio on yrittänyt auttaa meitä tarjoamaan myös ad hoc varoja Joka tapauksessa jatkossa näiden investointien lisäksi virastossa tietokantaa täytyy parantaa ja sinne täytyy syöttää lisää tietoa ja täytyy myös viestintää tehostaa kumppaneiden kesken. Me tarvitsemme sellaisen asiantuntijajärjestelmän, joka mahdollistaa paremman analyysin ja kattavamman tiedon hyödyntämisen. Toistaiseksi meillä ei näitä varoja ole. Meillä ei myöskään ole niitä henkilöresursseja, joita tarvittaisiin tähän työhön. Tämän valiokunnan ehdotus budjettimme kasvattamiseksi totta kai voisi keskittyä juuri näille aloille. Niin ikään kysyitte, mitä teemme silloin, kun uusia synteettisiä huumeita, huumausaineita tulee markkinoille, ne voivat olla jopa ensimmäisellä käyttökerralla hengenvaarallisia. Virasto antaa myös kansanterveysvaroituksia. Tämä kenties ei ole yleisesti tiedossa. Näiden varoitusten toiminta toistaiseksi on sellainen, että ne välitetään jäsenvaltioiden kumppaneille. Silloin kun viestimme näitä kansanterveysvaroituksia, niin emme tietenkään halua lietsoa yleistä panikkimielialaa jäsenvaltioissa tällaisista aineista, eh, jotka voivat olla vaarallisia, mutta jotka välttämättä eivät ole levinneet kaikkiin jäsenvaltioihin. Me tarvitsemme eh, ammatillisuutta, eh, tieteellisyyttä tässä työssä jäsenvaltioiden kanssa, mutta varmasti näitä ponnisteluja on jatkettava. Tämä liittyy myös asiantuntijajärjestelmään, jonka jo mainitsin. Nykyisillä resursseilla ponnistelemme, jotta saamme parempaa synergiaa myös muiden virastojen kanssa, mutta totta kai näille toimille, näissä toimissa tulevat myös rajat vastaan. Sitten viimeisimmät kysymykset pitkän aikavälin strategiasta kansainvälisen yhteistyön osalta toteaisin, että tehän mainitsitte vuoden 2030. Joka tapauksessa meidän mandaattimme on viisi vuotta, vaikka se sitten uusittaisinkin, niin siltikään ei ole vielä vuodessa 2030. Viraston osalta pitkällä aikavälillä sanoisin, että viraston tarkoitus on toiminnan mahdollisimman hyvänä tukena päätöksentekijöille komissiolle, parlamentille, neuvostolle, myös ulkosuhdehallinnolle silloin, kun politiikkaa täytäntöön pannaan. Korostan EUn politiikkaa. Tämä on meidän toimintamme teho ja myös rajoitus. Tarkoitus on tehdä parempaa työtä, tarjota parempi palvelu ja totta kai haluamme tätä työtä jatkaa. Se on myös suurin haasteemme. Huumeiden käyttö muuttuu. Meidän on tarjottava uuden tyyppisiä palveluja äh, sekä valiokunnalle, parlamentille että myös jäsenvaltioille. Sitten aivan viimeiset kysymykset. Kun ajattelemme ihmisiä, vammaisia, haavoittuvia ryhmiä, EMCDD, totta kai seuraa tilanteen kehittymistä – silloin kun kyse on haavoittuvissa asemassa olevista ryhmistä. Ja ennaltaehkäisypolitiikassa totta kai tämä on yksi kohderyhmistämme. Ensi vuonna ensimmäistä kertaa raportoimme siitä, mitä tiedämme toimista huumeongelman alalla Ja tämä varmasti on yksi raportin kattamista aiheista. Ja sitten loppuun vielä Jurekin kysymys, mikä on kantani marihuanaan. Valitettavasti minulla ei ole kantaa marihuonaan, mutta voin sanoa sen verran, että me seuraamme hyvin tarkkaan tilannetta EU:ssa ja myös EUn ulkopuolella. Tällä hetkellä Yhdysvalloissa ja latinalaisessa Amerikassa on suuria muutoksia käynnissä, esimerkiksi Uruguayssa. Meillähän on tieteellinen komitea, joka arvioi tilanteen kehittymistä ja virastomme on kutsuttu tähän työhön tarkkailijaksi. Meillä ei ole sitä roolia, että tulisi päättää, mikä tulisi kannan olla EUn jäsenvaltiossa tai EUssa esimerkiksi marihuanaan tai mihin tahansa muuhunkaan. Me olemme käyneet keskustelua totta kai marihuanasta ja myös alueellisesta ja kansallisesta huumepolitiikasta. Joskus pääsee unohtumaan se, mikä on lähtökohtamme tässä, työssä. tässä työssä. Erityisesti latinalaisessa Amerikassa keskustellaan siitä, että nyt ollaan siirtymässä mallista sellaiseen järjestelmään, jossa pidetään prioriteettina kansanterveyttä. 90 vuonna Rooman neuvostossa joulukuussa hyväksyttiin ensimmäinen huumestrategia. Ja viimeisen 30 vuoden aikaan EU on halunnut tasapainoista lähestymistapaa. Haluamme vähentää sekä kysyntää että tarjontaa ja järjestelmämme on ollut paljon keskittyneempi kansanterveyteen verrattuna Amerikkoihin. emme tietenkään ole täysin poikkeavassa järjestelmässä, mutta eroja meillä on, erityisesti kun ajatellaan huumeiden tuotantoa ja niillä käytävää kauppaa. Vertailuja voidaan tehdä ja tärkeää on, että jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä, koska huumepolitiikka ei ole EUn eksklusiivinen toimivaltuus, vaan se on pitkälti jäsenvaltioiden toimivaltuus. Koordinaatio on tärkeää, yhteistyö on tärkeää, ja se, että jäsenvaltioiden yhteinen kanta on oltava ennen kuin tulevaan konferenssiin mennään. Tilanteethan vaihtelevat EUn jäsenvaltioissa, sen takia reagointia on myös sopeutettava ja otettava huomioon kansalliset vaikutukset. Toivon, että näillä vastauksilla olen pystynyt tarjoamaan tiedot kaikkiin kysymyksiin. Haluan vielä kiittää kutsusta. Kun katsomme budjettiluonnosta vuodelle 2017, niin näette, että tänä vuonna olemme pyytäneet vain sitä määrää, joka monivuotisessa rahoituskehyksessä on mainittu. Kenties kysytte, miksi virasto ei penää lisärahoitusta. rahoitusta. Toistaiseksi olemme toimineet niin, että haluamme suunnitella toimintamme sen mukaisesti, mikä on todennäköisin lopputulos. Jos me tarvitsemme lisää ja jos meillä on jo suunnitelmat ja sitten kysytään, mitä me tällä rahalla teemme, niin näin me sitten toimimme. Mutta en voi pyytää henkilökuntaa valmistelemaan kolmea ja neljää vaihtoehtoista budjettiehdotusta vain toiveittemme pohjalta. budjettisäästöjä halutaan sen sijaan, että pyytäisimme budjettia lisää, niin me totta kai haluamme saada näitä pyydettyjä säästöjä aikaan, saada synergiaa ja haluamme, että kaikki osapuolet sitten voivat saada budjetin aikaan, joka on kestävä ja tulevaisuuteen suuntautuva. Tässä vaiheessa Suomen tulkkaus loppuu, mutta suomen kieltä voi jatkossakin puhua tässä kokouksessa. Kiitos kuulijoille. Our agenda this evening uh, is uh, the application of the so-called Employment Equality Directive. Uh, Mrs. Stevens, the rapporteur, will now present her draft opinion on this application.